<laughs> Ja nyt istunto alkaa. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin kaikkia teitä, jotka seisotte ja keskustelette, tulkaa istuutumaan. Me olemme jo hiukan myöhässä. Ja tämä on erittäin tiukka kokous ja tärkeä kokous. Olisi hyvä kuunnella hyvin asiantuntijoita ja keskustella myös heidän kanssaan. Aivan ensiksi haluaisin ähm, toivottaa tervetulleeksi 25 kansallisten parlamenttien edustajaa eh, ja he edustavat 13 EU-maata. Eh, minä itse olen pahoillani, kun oma maani ei ole paikalla. Meillä piti olla kolme edustajaa maastani, mutta koska tällä hetkellä äänestetään erittäin tärkeästä laista kansalliskokouksesta. Sieltä ei päästy tulemaan, mutta totta kai teen tästä sitten yhteenvedon. Haluaisin muistuttaa siitä, että sisämarkkina kertomus ETAsta Euroopan talousalueesta hyväksyttiin syyskuussa ja siinä vaadittiin parempaa tiedonantoa, tiedotusta ja siitä syystä toivotan tervetulleeksi Sveitsin, Sveitsin edustaja Marlis Fessingerin ja samoin Norjan edustajan e, Truls Wickholmin. Totta kai toivotan tervetulleeksi e, myös kaikki Euroopan parlamentin edustajat ja sisämarkkinavaliokunnan edustajat. Heitä ei ole paljonkaan varmasti tulevat, kun nämä lounastunnit päättyvät. Olisi todella vahinko, jos ei voisi hyötyä tästä tämän päiväisestä kokouksesta. Erittäin tärkeähän tämä kokous on ensinnäkin äh, siinä mielessä, että halutaan vahvistaa Euroopan parlamentin roolia Lissabonin sopimuksen myötä, mutta totta kai eh, jos äh, olemme saaneet tänne paikalle kansallisten parlamenttien edustajia. Eh, on tärkeää, että heilläkin on äh, merkittävä rooli Lissabonin sopimuksen myötä ja tällä tavoin me voimme tehdä parhaiten työtä kaikkien Euroopan maiden kanssa niin, että saamme parempaa viestintää ja saamme hyvän demokraattisen edustuksen Euroopan unionissa. IMKO, sisämarkkinavaliokunta, on järjestänyt jo parlamenttien välisiä kokouksia kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken ja tästä maksuviivästysdirektiivistä. Me äänestimme asiasta viime viikolla erittäin merkittävän mietinnön ajatellen PK-yrityksiä sisämarkkinoilla ja meillä oli erinomainen keskustelu jäsenvaltioiden, neuvoston ja komission kanssa tästä asiasta ja näin Euroopan parlamentti pystyi laatimaan erittäin merkittävän tekstin asiasta. Me olemme järjestäneet, järjestimme kokouksen myös keskustelussa olevasta direktiivistä ja kyseessä on kuluttajien oikeuksia käsittelevä direktiivi. Siinäkin järjestämme kokouksen palveludirektiivin viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön, koska tässä asiassa on ongelmia. Näiden kokousten yhteydessä on keskusteltu hyvin hedelmällisesti ja varmasti tänäänkin keskustelemme. Ja Kertoisin teille vielä, että 17.30 suunnilleen tulee komission jäsen Michel Barnier. Hän on Euroopan äh, komission sisämarkkina-asioista äh, vastuussa. Ja äh, huomenna hän esittää yhtenäisä markkinalainsäädäntöä Eurooppa-tasolla lehdistölle, joten hänellä on tällä hetkellä paljon työtä hän ei päässyt koko kokouksemme ajaksi, mutta hän halusi painottaa sitä, että hän on kiinnostunut. Hän haluaa käsitellä myös tätä asiaa, jota käsittelemme täällä tänään. Ja totta kai toivotan tervetulleeksi myös asiantuntijat. He ovat tulleet puhumaan tänne ammatillisesta kokemuksestaan ja siitä, mitä on alettu jo tehdä ammatillisen pätevyyden tunnustamisessa. E, no niin, minulla on tässä ongelmia, koska en osaa saksaa. E, paikalla on tohtori e, Willy Fuchs. Hän on saksalainen insinöörijärjestön edustaja. Paikalla on myös Patrick Fortuy. Hän edustaa Ranskan farmaseuttijärjestöä Paikalla on myös professori Toni Hazel. Äh, hän on äh, puheenjohtajana äh, järjestössä, jossa, johon ovat kerääntyneet kätilöt ja sairaanhoitajat. Paikalla on myös Karin Maria Gross-Pedersen. Hän edustaa Rambollia ja meidän valiokuntamme on pyytänyt selvitystä ajatellen neljää liikkuvaa ammattia ja eh, Rambol on laatinut tämän selvityksen. Eh, sitten mm, meillä on tarkoitus kuulla eh, kansallisista parlamenteista eh, käsitystä, millainen on eh, tilanne, millaisia haasteita on ammattipätevyyden tunnustamisessa. Me elämme nyt eh, sosiaalista ja taloudellista kriisiä. Me tiedämme erittäin hyvin ja varsinkin nuoret tietävät erittäin hyvin, että ammatillinen menestys – liittyy liikkuvuuteen ja liikkuvuus on tietenkin eurooppalaista, joten tämä keskustelu on ensimmäinen panos siihen, että me uudistamme ammattipätevyyden tunnustamisdirektiiviä. Komission jäsen Michel Barnier aikoo kertoa meille, minkälaisia arvioita komissio tekee ja 2011 vuonna laaditaan vihreä kirja ja se johtaa lainsäädäntöön, joka parantaa ammattipätevyyden tunnustamista. 2005 direktiivi on aiheuttanut ongelmia lainsäädäntöön viemisessä maissa. Tietyt maat, en tässä minä rupea nimittelemään ketään, Eh, yhtään maata. Eh, jotkut maat ovat kuitenkin erittäin myöhässä tämän direktiivin eh, lainsäädäntöön viemisessä. Yksi innovoiva aihe 2005 oli yhteisten foorumien tunnustaminen Euroopassa. Nämä eivät kuitenkaan ole olleet koskaan olemassa nämä yhteiset foorumit, joten me näemme, että meidän täytyy käydä läpi näitä direktiivejä, käydä läpi ammattipätevyyttä myös kansallisten viranomaisten kanssa – ja meidän pitää mennä mahdollisimman pitkälle, mahdollisimman hyvin tässä rajallisessa ajassa, koska asialla on jo kiire. Komission kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta äh, on teidän papereissanne mukana ja haluaisin sanoa vielä, että sisämarkkina äh, komissio äh, on mukana tässä toiminnassa ja se on laatinut asiakirjan jo siitä, miten tämä direktiivi uudelleen laadittaisiin. Me olemme perustaneet, Euroopan parlamentti on siis perustanut työryhmän tätä varten ja haluaisin kiittää myös kollegoitani, jotka ovat osallistuneet tämän työryhmän työhön. Siellä kaikki eri poliittiset suuntaukset ovat tehneet hyvässä yhteishengessä työtä. Näin ei aina ole. Niin meidän pitää optimoida järjestelmämme ja meidän pitää katsoa nyt tänään, miten voimme tätä järjestelmää optimoida. En puhu tämän pidempään, haluan vain muistuttaa teitä, kun tulette kansallisista parlamenteista, meillä on hyvin sitovat säännöt täällä Euroopan parlamentissa puheenvuorot annetaan asiantuntijoiden jälkeen kahdelle parlamenttien edustajalle ja sen jälkeen Euroopan parlamentin edustaja. Ja minä toivoisin, jotta kaikki voisivat mahdollisimman hyvin puhua, toivoisin, että pitäydytään parlamentin puheaikasäännöissä, eli kolme minuuttia per kysymys. Toivottavasti eh, ymmärrätte tämän ja aivan eh, heti lähdemme keskusteluun. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi eh, Rova Kari Maria Gross Pedersenille. Hän kertoo meille työasiakirjasta, joka koskee ammattipätevyyden tunnustamista ja keskittyy nimenomaan neljään ammattialan arkkitehteihin, insinööreihin, turistioppaisiin ja sairaanhoitajiin. Ja erittäin tärkeä henkilö komissiossa. Minä olen nauttinut suuresti yhteistyöstä hänen kanssaan. Haluan tervehtiä ja kiittää herra Titsä komissiosta. Harvoin nähdään ketään niin hyvää yhteistyötä työkumppania kuin hän. Olen keskustellut hänen kanssaan puhelimitsekin ja saanut heti vastauksia sen sijaan, että olisin lähettänyt kirjeitse kysymyksiä. Erittäin hyvä, jos voimme jatkossakin tehdä yhteistyötä kanssanne. Minä tiedän, että teette paljon työtä tässä asiassa, joka on tärkeää myös Euroopan kansalaisille. Annan siis heti puheenvuoron Rova karin maria Gross-Pedersenille. Olkaa hyvä. Okay. Thank you for the word, Mr. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Nyt minulla on mahdollisuus esitellä teille tutkimuksen päätulokset. Tämä tutkimus tehtiin IMKO-valiokunnan pyynnöstä. Eli ensin puhun tämän tutkimuksen äh, sovellusalasta ja sitten johtopäätökset ja sitten annan vielä kuusi suositusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida niitä haasteita, joita neljän liikkuvan ammattikunnan pätevyyksien tunnustamiseen liittyy. Kuten jo me kuulimme, niin nämä ammatit olivat äh, sairaanhoitajat, arkkitehdit, siviiliinsinöörit ja matkaoppaat, jäsenvaltiot Iso-Britannia, Espanja, Tanska, Puola, Slovenia, Ranska, Saksa ja Italia. 32 haastattelua kansallisten yhteyspisteiden ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa suoritettiin ja tässä olivat myöskin mukana EUn järjestöt. Näiden rajoitusten, tutkimukseen kohdistuneiden rajoitusten takia me päätimme keskittyä haasteisiin, jotka liittyvät ennakkokirjallisen ilmoituksen käyttöön, soveltuvuuskoe, kielivaatimukset, yhteistyö ja näiden kansallisten yhteyspisteiden rooli, valvontajärjestelmät, tiedonvaihto, joka liittyy ammatilliseen syrjäytymiseen ja kelpon, kelvon harjoittamiseen kouluttamiseen liittyvään tietoon, lisäarvo, jota saataisiin ammattikortista ja myöskin tämän koko asian suhde tähän eurooppalaisen tutkintojen viitekehykseen. Jos nyt tarkastelemme näitä johtopäätöksiä, joita tutkimuksesta saatiin, odotuskuilut sen takia, että direktiivistä ei ole riittävästi tietoa. Se oli ongelma. Toimivaltaiset viranomaiset, heillä on vaikeuksia identifioida kumppaneitaan jäsenvaltioissa. Toimivaltaisilla viranomaisilla ne hyväksyvät sisämarkkinoiden tietojärjestelmän ja haluaisivat, että sitten sen käyttöä laajennettaisiin. Sitten tieto tästä kelpo harjoittamaan käsitteestä, sitä käytetään, sitä vaihdetaan säännöllisesti ja sitten vielä todettiin, että nämä ammattikortit voisivat nopeuttaa tätä tunnustamismenetelmää. Mutta erilaisia haasteita edelleen liittyy. Näitä kirjallisia julkilausumia yleensä käytetään suurimmassa osassa jäsenvaltioita ja se, että liitettä viisi ei ole päivitetty riittävän nopeasti, niin se johtaa ongelmiin näissä tunnustusprosesseissa ja se on myöskin hyvin kömpelöjärjestelmä. Myöskin yritään, pyritään koko ajan luomaan parempia toimenpiteitä ja keinoja eikä tätä asiaa säännellä välttämättä kotijäsenvaltiossa ja se aiheuttaa ongelmia. Tiedonkeruu pätevyyksistä on hyvin aikaa vievää ja se on hyvin hankalaa niiden ammattikuntien kohdalla, jotka kuuluvat tämän yleisen tunnustusjärjestelmän piiriin. Tästä tutkimuksesta saatiin kuusi suositusta, jotka rajoittavat näin, varsinkin näiden neljän ammattikunnan kohdalla näitä suosituksia. Ensimmäinen suositus liittyy siihen, että tätä sisämarkkinoiden tietojärjestelmää kehitettäisiin edelleen ja sen käytöstä tehtäisiin pakollista. Jos sitä tehtäisiin pakollista, niin silloin viivystyksiltä vältyttäisiin Tulisi myöskin olla sääntöjä, joissa määriteltäisiin määräajat ja sekin vähentäisi viivästyksiä. Lisä toimia, jota voitaisiin lisätä tähän tietojärjestelmään. Esimerkiksi siellä voisi olla tällainen varoitusjärjestelmä liittyen tähän kelpo harjoittamaan ammattia periaatteeseen. Ja myöskin voitaisiin käydä dialogia, jotta saataisiin vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Toinen suositus. Haluttaisiin palata, parantaa liitteen viisi huomioon ottamista tästä direktiivistä. Jäsenvaltioiden tulisi päivittää tätä liitettä samaan tapaan ja samantyyppisellä tiedolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että vältyttäisiin hyvin monimutkaisilta vaatimuksilta tai siltä, että tietoa jätettäisiin pois – tämän tueksi voitaisiin sitten laatia rakenteellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja komission välillä. Kansalliset koordinaattorit, he voisivat viedä tätä työtä eteenpäin, mutta heidän täytyy saada viranomaisten taholta riittävää tukea. Sitten suositus numero kolme. Sen tarkoituksena on taata molemminpuolinen tunnustaminen, vaikka kaana ammattikuntaan pääsyä ei säädellä kotijäsenvaltiossa. Tätä, tämä voitaisiin tehdä vahvistamalla kansallisen yhteyspisteen roolia jäsenvaltiossa silloin, kun on kysymys sääntelemättömistä ammateista – Lisäksi voitaisiin ohjata jäsenvaltioita sen suhteen, minkälaisia asiakirjoja hyväksytään todisteeksi ammattipätevyydestä. Mutta tässä täytyy kuitenkin painottaa sitä, että tämän tilanteen helpottamisyritykset, niiden ei tulisi aiheuttaa paineita tiettyjen jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ne ryhtyisivät sääntelemään tiettyjä ammatteja. Suositus numero neljä. Tarkoituksena on kehittää parhaita käytäntöjä, jotta saadaan korvausmekanismeja aikaan. Toisin sanoen vaihdettaisiin tietoa parhaimmista käytännöistä EUn tasolla. Tämä on asia, joka voisi johtaa parempiin korvausmenetelmiin ja voitaisiin kehittää muitakin spesifisiä työvälineitä kansalliset yhteyspisteet tai ko- koordinaattorien ryhmä voisi toimia tässä asiassa ja vielä sitten yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kanssa, koska he, heillä on kuitenkin tietoa siitä, mitä on tähän mennessä opittu. Lisäksi voitaisiin luoda toimivaltaisten viranomaisten verkostoja silloin, kun on kysymys hyvin liikkuvista ammattikunnista. Suositus numero viisi. Siinä on kysymys siitä, että avustetaan jäsenvaltioita ongelmissa, jotka liittyvät näihin asiakirjoihin ja kirjallisiin ilmoituksiin palvelujen tarjoamisen kohdalla. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytettäisiin artiklaa 7.2, toisin sanoen kyse olisi vapaaehtoisesta tietojen toimittamisesta ja yksinkertaista hallinnollisesta ilmoitusmenettelystä eikä monimutkaisesta lupajärjestelmästä. Ja lisäksi annettaisiin jäsenvaltioille apua, jotta saataisiin tietoa siitä, mikä, mistä koostuu tämä riittävä työkokemus. Suositus numero kuusi, ja se on viimeinen suositus. Sen tarkoituksena on helpottaa ammattikorttien kehittämistä. Tässä voitaisiin onnistua tarjoamalla apua ammattikortin kehittämiseen jäsenvaltioiden tasolla ja avustettaisiin niitä järjestöjä, joilla on tietoa ja taitotietoa tästä asiasta ja tutkittaisiin myöskin sitä, mitkä ammattikunnat hyötyisivät tällaista ammattikortista. Tässä oli esitelmäni, kiitos. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja ja nyt sitten onnistutte hyvin vetämään sen yhteen. Eli ensimmäinen kuulemisen osio, siinä keskitytään näihin ammattipätevyyksien tunnustamiseen ja sitten toisessa osassa omistetaan aikaa näille suosituksille, joita halutaan tehdä, jotta nämä ammattipätevyydet voitaisiin harmonisoida Euroopassa. Eli nyt annan sitten puheenvuoron herra Vili Fuchsille. Hän on insinöörijärjestön johtaja Saksasta ja hän puhuu meille sitten siitä, mitä hänen ammattikunnassaan tapahtuu Saksassa. Ja myöskin olisi mukava, jos kuultaisiin katsaus siitä, mitä muissa maissa tapahtuu. Kiitoksia puheenjohtajat naiset ja herrat. Minua pyydettiin kertomaan teille Saksan kokemuksista räätylittävästä tunnustamisesta ammattipätevyyden suhteen insinööriammattikunnan kannalta. Ja mielelläni kerron teille tästä koska ei kerrota pelkästään Saksan asioista, vaan myöskin eurooppalaisista asioista samalla. Näin otan myöskin huomioon eurooppalaisten, eh, saksalaisten insinöörien liiton kannan, siis VTIn kannan, jonka johtaja olen, kuten myöskin Kattaliiton, eurooppalaisen kattoliiton kannan, FEANin kannan samalla. Ensinnäkin haluaisin esitellä teille VDIin ja FEANin lyhyesti. VDI on yleishyödyllinen organisaatio, jolla on 139 000 jäsentä. Se on yksi suurimpia teknistaloudellisia liittoja Euroopassa. 130 työntekijää koordinoi noin 13 000 vapaaehtoisen asiantuntijan töitä, jotka omalla tietotaidollaan sitten sitoutuvat VTIn työhön ja insinöörien työhön. Meillä on myöskin monia tieteellisiä konferensseja, direktiivejä, tutkimuksia, lausuntoja. Näillä VDI auttaa käytön tietojen vaihtoa erilaisista tekniikkateemoista ja tästä käytävää keskustelua. FEANI on taas sitten eurooppalainen kattojärjestö, kansallisten insinöörijärjestöjen kattojärjestö. Hän he edustavat taas kaikkien insinööriliittojen etuja EU-jäsenvaltioista, kuten myöskin neljän muun eurooppalaisen maan etuja. Yhteensä ottaen FEANI edustaa järjestöinen yli 4 miljoonaa insinööriä. Hyvät naiset ja herrat, sitten tämän päivän aiheeseen. Yritykset, mutta myöskin insinööripalvelutoimistot ovat yhä enemmässä määrin myöskin ulkomailla Euroopassa toiminnassa. Taloudellisen integraation lisääntyessä myös insinööreille on räätylittävän liikkuvuuden merkitys lisääntynyt. Kansainvälisesti liikkuvien insinöörien tarve on tullut Euroopassa huomattavasti esille myöskin sen suhteen, kun insinöörin saatavuus on erilaista Euroopassa. Saksassa emme vuosikausien pystynyt enää täyttämään meidän tarvettamme insinöörien suhteen. Ja tällöin pyrimme hakemaan päteviä insinööreitä myöskin eurooppalaisista ulkoma- ulkomaan alueelta. Kuitenkin tässä on huomattavia esteitä, koska tun, mm, koulutus eh, ja ammattikoulutus, jälleenkoulutustutkinnot, niin ne ovat Euroopassa tunnustettuja. Meillä tämä tunnustusmenettely on aina kyse kussakin osavaltiossa tapahtuva, hallituspuhemiestössä tai insinöörikamarissa tapahtuva. Tällä tavoin monia asiakirjoja, jotka ovat myöskin virallisesti oikeasti tunnustettuja tai myös käännettyjä. Ja aika usein nämä menettelyt ovat kestävät jopa kuusi kuukautta ja maksavat useamman sata euroa. Muissa EU- ja valtioissa nämä menettelyt kestävät jopa pidempään. Hyvät naisten herrat, VDYn ja FEANin kannalta ja heidän myöskin kansallisten jäsenjärjestöjen kannalta voisi ammattikortti helpottaa huomattavasti insinöörien tunnustusmenettelyä. Jo 2005 FEANI teki tutkimuksen, kyseisistä eurooppalaisista maista ja siellä olevista säännöistä insinöörien ammatin harjoittamiseen. Tästä tutkimuksesta sitten Feanin yleiskokous teki päätöksen luoda kyseinen ammattikortti. 2009 VDYT pyydettiin sitten tämänhetkisten työn pohjalta luomaan lopullisen versio tästä ammattikortista ja aloittaa sitten pilottiprojektina Saksassa. Huhtikuussa 2010 VDU sitten yhdessä eh, insinööriliittojen keskusjärjestöjen kanssa ja myöskin Saksan teknistieteellisten kat- mm, järjestöjen, kattojärjestöjen kanssa, jossa on kaikki insinööriliitot mukana. He aikovat sitten luoda tällaisen insinöörikortin, ja tämä luotiin Saksassa menestyksekkäästi. Lopullisen konseptin luominen tapahtui kiinteässä yhteistyössä FEANin jäsenten kanssa. Hyvin pitkien keskustelujen jälkeen todettiin, että tarvitaan viisi kriteeriä ammattikortin hyväksymisen läpiviemiseksi. Tämän kortin pitää ensinnäkin olla kattava, toiseksi standardisoitu, kolmanneksi luotettava, neljännesti hallitusti hyväksytty ja viidenneksi vapaaehtoinen. Miten nämä tarkoittavat tätä? Tästä puhun vielä hieman lisää. Ensinnäkin tässä kortissa olevat tiedot, niin ne pitää olla kaiken kattavat. Pitää olla myöskin kaikki rekisteritiedot tässä mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä on yksityiskohtainen yleiskuva akateemisista tutkinnoista, koulutuksesta ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta. Toiseksi tietojen pitää olla standardisoituja. Insinöörikortti kertoo myös akateemisista tutkinnoista, ammattikokemuksesta, jatkokoulutuksesta eurooppalaisten standardien mukaisesti, jotka on sitten eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen puitteissa määritelty. Akateemisessa koulutuksessa ovat myöskin kyseessä sanotut EUR-ASE-kriteerit. Kolmanneksi tämän tiedot pitää olla myöskin luettavia. Nämä tarkastetaan kyseisissä maissa rekisterikomission puitteissa. Komissio koostuu taas sitten liittojen, talouden ja korkeakoulujen asiantuntijoista. Näin voidaan taata myöskin kortin laaja hyväksyminen. Rekisterikomitean valvonta jäsenvaltioista tapahtuu taas FEANin toimesta. Ammattikortin luominen ja hallinnointi tapahtuu sitten hälytysti kyseisissä EU-jäsenvaltioista. Tarkoittaa sitä, että nämä pätevyydet lähtömaissa eh, merkitään myös siellä ylös. Standardisoidut eh, merkinnät, niin lisäksi voidaan laittaa myöskin maakohtaisia lisäyksiä. Tämä joustavuus näin lisäyksenä ottaa huomioon sitten maakohtaiset vaatimukset ja näin sallii myöskin sen, että FEAN jäsenet hyväksyvät tämän järjestelyn paremmin. Viidenneksi, kortin hankinta on vapaaehtoista. Ei saa olla mitään pakkoa insinööreille hankkia tämä kortti. Tämä on palvelu niille insinööreille, jotka haluavat olla kansainvälisesti liikkuvia. Tällöin taataan se, että insinöörikortti on sellainen kortti, joka antaa ratkaisun tarpeisiin eikä mikään byrokratiaa luova kortti. VDI ja myöskin saksalaiset yritykset ovat täysin vakuuttuneita, että insinöörikortti antaa tärkeän panoksen tunnustusjärjestelyjen yksinkertaistamiseen. FEANin jäsenet näkevät asian myös niin, koska meidän täysistuntomme istuntomme ensimmäinen lokakuuta 2010 Sofiassa yksimielisesti hyväksyi VDYn kehittämän insinöörikortin FEANI-konseptiksi. Seitsemän jäsenvaltion insinööriliitot ovat jo hyväksyneet sen, että 2011 he ottavat käyttöön insinöörikortin. Ja feani järjestöt ovat myöskin valmiina tähän äh, lähtemään mukaan, mutta tarvitsisi kuitenkin politiikan tukea. Tällainen tuki tarvitaan myöskin sitten EU-direktiivin puitteissa 2005-2036, sillä tämä olisi juuri se väline, jolla voidaan helpottaa insinöörien rajat ylittävää liikkuvuutta. Näin tästä hyötyisivät Euroopan insinöörit, kuten myöskin yritykset ja hallitukset. Sisämarkkina- ja kuluttaja-asiavaliokunnan tuki olisi FEANin ja VDIn kannalta erittäin tervetullutta. Hyvät naiset ja herrat, näin voin päättää oman puheenvuoroni ja odotan innolla tulevaa mielenkiintoista keskustelua. Merci beaucoup euh, de... kiitokset tästä esitelmästä. Tämä oli hyvin tiivis esitys ja huomaan, että me kaikki jaamme saman toiveen, koska olemme kaikki tulleet tänne paikalle tänään. Eli nyt avataan keskustelu ja haluaisin pyytää jäseniltä, kansallisten parlamenttien edustajilta, senaattoreilta ja niin edelleen, koska tämä sali on niin iso, enkä näe teidän nimikorttejanne, niin täällä siellä salissa kiertää tällaisia puheenvuoropyyntöjä kaavakkeita. Eli äh, tuolla meidän äh, ovimiehemme sitten voivat niitä kuljettaa edestakaisin. Äh, me minä en voi sitten näitä kaikilla kielillä lukea, eli ne englanniksi tai ranskaksi. Sanoin, että kaksi kansallisen parlamentin jäsentä ja yksi Euroopan parlamentin jäsen saa puheenvuoron ja saatte kaksi minuuttia kukin. Ja sitten me siirrymme seuraavaan osaan. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa Isosta Britanniasta Rouva Young. Hän edustaa sosiaalivaliokuntaa. Rouva Young. Paronitar Young sosiaalivaliokunnasta. Olkaa hyvä, siis edustatte Isoa-Britanniaa. Thank you very much indeed. Kiitos. Tämän vuoden 2005 tarkistettu direktiivi, jonka tarkoitus, tarkoitus äh, on vahvistaa mahdollisuuksia työskennellä äh, ympäri EUn mutta sen jälkeen ylähuone ei ole kuitenkaan reagoinut tähän direktiiviin. Eli se, mitä minä tässä nyt sanon, perustuu ihan uuteen direktiivi- raporttiin, jonka alahuone on laatinut, sosiaalivaliokunta siellä laatinut. Vapaaliikkuvuus, jota me haluaisimme enemmän, on kuitenkin herättänyt huolenaiheita erityisesti lääketieteen henkilökunnan parissa – ja erityisen huolestuneita ollaan potilasturvasta. Ja tämä tuli esiin 2008, kun brittipotilas herra Gray kuoli, koska hän sai eh, diamorfiinia liikaa eh, Saksan rekisteröidyltä lääkäriltä, lääkäri Ubanilta. 1993 lääkeneuvoston mukaan on rekisteröitävä kaikki lääkärit ja tämä on tehtävä. Ja tässä samassa laissa ei esimerkiksi määrätä, että pitäisi tutkia tämän kyseisen rekisteröidyn lääkärin kielitaito. Kuitenkin näiden lääkäreiden nimi täytyy olla luettelossa, jonka paikallinen lääketieteellinen neuvosto laatii. Ja heidän tehtävänsä on varmistaa, että nämä lääkärit ovat päteviä sekä opinnoiltaan että kielitaidoltansa. tärkeää on myös, että tämän lääkärin työnantaja vahvistaa samalta pohjalta kyseisten lääkäreiden pätevyyden. Tämä lääkäri Ubani, hänet oli rekisteröity oikealla tavalla mutta äh, hänen äh, nimensä ei ollut oikealla tavalla tässä äh, luettelossa, joka vaatii kielitaitotestin. Tämä kyseinen lääkäri oli ollut huolimaton ja sen vuoksi tämä potilas kuoli. Tämä kuolemantuottamustutkimus siinä todettiin, että esimerkiksi kielitaito oli ongelma ja me, valiokunta sai sellaisia todisteita, joiden perusteella on välttämätöntä tehdä tämä kielitutkimus. Mutta äh, kuitenkin äh, vuoden 1983 direktiivissä äh, tällaista testiä ei vaadita. Ja tässä sosiaali ja terveydenhoitolautakunnan tai valiokunnan raportissa vaaditaan, että tätä direktiiviä on muutettava niin, että se mahdollistaisi sekä koulutus- että kielitestin ja niiden varmistamisen. Tämä direktiivi ei kuitenkaan estä viranomaisia toimittamasta näitä testauksia. Ja äh, hallitus äh, halusi tämän äh, kielitestin mukaan tähän direktiiviin. Kaikki muutokset direktiiviin, niitä valvotaan ihan normaalilla tavalla sekä ylä- että alahuoneessa. Mutta koska aika taulu tässä on niin pitkä, niin me uskomme, että olisi parempi keskittyä liittyä näihin sääntöihin ja vahvistaa näitä sääntöjä, jotka koskevat näitä kielitestejä. Ja äh, todennäköisesti äh, tätä ei tule jättämään äh, ulkopuolelle seuraavassa tarkistuksessa. Ja kun on kysymys myös informaation vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken, tämä on vapaaehtoista, mutta se ei toimi hyvällä tavalla. Ja oli tiettyjä huolia siitä, oli tiettyjä huolta siitä, Pelättiin siitä, että lääkäri, jolla ei ole toimilupaa yhdessä valtiossa, saisi kuitenkin toimia toisessa. Joten alivaliokunta pitää hyvänä kaikkia edistysaskeleita, mitä voidaan saada aikaan, mutta koskapa nämä asiat ovat niin vakavia, nämä kieli- ja pätevyyskysymykset, niin niitä täytyy arvioida hyvin tarkalla tavalla ja tarkistaa tulevassa direktiivissä. Merci. Kiitos. Me tulemme varmaan palaamaan tähän tässä kuulemisen toisessa osassa, koska potilasturvallisuus, mutta myöskin ammatinharjoittajien turvallisuus on tärkeä kysymys. Tästä usein puhutaan sisämarkkinavaliokunnassa ja puhuitte äsken tästä IMI-järjestelmästä ja se voi olla avainasemassa tähän yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen. Sitten Italian edustajan huone, herra Abriani. Cari colleghi, eh, sono... Hyvät kollegat, meillä on Huoneesta Italiasta. Ja tuotan vain kaikkea hyvää teille. Ja nyt tässä ammattipätevyydestä tuen sitä täysin, mitä, mitä täällä on unionissa tehty tähän mennessä. Kun otetaan huomioon, että mitä täällä on, kuinka talous on kehittynyt juuri tällä sektorilla, niin tämä sektori on yhä vain tullut tärkeämmäksi kun ajattelen tätä asiaa, niin minulle tulee vielä kaksi ajatusta. Tietenkin tätä, kun katsotaan, mitä ammattitutkintojen hyväksymistä tapahtuu niin nopahtumista, niin tämä auttaa sisämarkkinoiden kehittymistä, tämä auttaa myöskin ammattipalvelujen tarjoamista, tämä auttaa kuluttajia. Mutta mitä tulee taas sitten, myöskin taloutta tämä auttaa sitä myös. Kun ajatellaan tällä hetkellä vain seitsemässä ammattiryhmässä on säänneltyjä määräyksiä olemassa, niin kuitenkin tämä auttaisi huomattavasti siinä, että kun nämä, nämä ammattiryhmät voisivat nopeammin sitten toimia Euroopan alueella. Eli täällä oli huomattavasti mahdollisuuksia edetä muille ammattialueille. Ja on mutta selvää, että eurooppalaisten toimielinten ja kansallisten toimijoiden toiminta ei tarpeeksi nopeata. Tietenkin meidän pitää sitten, kun me katsomme eh, ammattiryhmien, pitää myöskin suojata tiettyjä kulttuuriasioita, jotka liittyvät näihin ammattiryhmiin. Eli tässä on myöskin perusoikeudet kysymyksessä, jotka liittyvät terveyteen tai henkilöiden koskemattomuuteen. Kun pyrimme myöskin tässä tukemaan kuluttajien tilannetta, heidän pitää myöskin olla aina sitten tietoisia, että saavat tyydyttäviä palveluja kohdalle. Italiassa on huomattavasti petoksia tällä alalla. Ja näissä ta- tapauksissa aika usein tapahtuu niin, että henkilöt hankkivat jonkun ammattipätevyyden jossain ulkomaalaisessa ö, laitoksesta ei ole olemassa. Ja, mutta aika usein sitten, kun me otamme yhteyttä kansallisiin laitoksiin, tällainen, niin saamme tietää, että tämä on petos. Joten tämä direktiivi vaatisi tämän suhteen myöskin muutokset, tämä ottaisi huomioon. Meidän pitää ottaa myöskin huomioon se, että mi- miten tässä edetään. Vuoden 2005 direktiivin hyväksyminen on tärkeää ja parlamentti tällä hetkellä meillä katsoo juuri tämän alueen muutoksia. Ja tässä minä olen itse esittelijän tämän asian valmistelussa. Haluan ottaa muutaman ongelmakentän esille, jotka pitää ottaa huomioon että ammattiliitot pitää ottaa myöskin mukaan tai jotka pitää sitten ottaa mukaan sääntelyn. Ja tämä on asia, joka on vaikea, joten meidän pitää edetä varovasti mutta, ja ottaa huomioon myöskin samalla markkinoiden etu ja ammattikoulutuksen tarpeeksi korkea taso. Ja kiitos siitä, että piditte puheajasta kiinni, vaikkakin tulkkauksen suhteen tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, koska se menee niin nopeasti. No niin, ja nyt sääntöjen mukaisesti annan puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenelle. Ensimmäisenä Evelyn Gebhard, hän edustaa sosiaalidemokraattien ryhmää, hän toimii siellä koordinaattorina. Kiitos puheenjohtaja. Minusta oli hyvin mielenkiintoista tämä, mitä italialainen kollegamme sanoi. Ja se osoittaa minulle jo tämän päiväiselle, että imijärjestelmää on parannettava selkeästi, varsinkin siltä osin, mitä tulee siihen, että varmistetaan, onko esitetty loppututkinto oikea vai väärennetty. Se on mielestäni tärkeä kysymys. Sitten kaksi kysymystä, jotka haluan esittää. Ensinnäkin Rova Pedersenille. Kysymys liittyy päädytty tähän adaptaatiovaiheeseen ja soveltuvuuskokeeseen. Tästähän riideltiin aika lailla neuvoston ja parlamentin kesken, eli nimenomaan se, että kuka saa päättää, mitä tässä testissä testataan ja mikä tämä sopeuttamisajanjakso on. Ja me saimme lävitse se, että tämä hakija päättää sen. Mutta kysymykseni kuuluukin, tehdäänkö ne jäsenvaltioissa vai ei, se minua kiinnostaa. Ja jos katson näitä esimerkiksi matkaoppaita, niin näen, että erityisen paljon tällaisia testejä ja ajanjaksoja on yhdessä jäsenvaltiossa, nimittäin Italiassa – Onko tutkittu myös se, miksi yhdessä valtiossa on paljon enemmän testejä kuin toisessa ja minkä vuoksi tämä kiinnostaisi? Ja sitten kysymys herra Fuksille. Voin teille sanoa oman ryhmäni, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä hyvin selvästi, että että tämä ammattikortti on asia, jota me tuemme. Se oli yksi niitä asioita, jonka me Euroopan parlamentissa toimme käsiteltäväksi. Tämä on äh, hyvin epäbyrokraattinen äh, tapa tukea Euroopan unionissa äh, näitä vapaita ammatteja. Sitten kysymys vielä, onko insinöörejä, joilla on tämä kortti, mikäli on, missä ja kuinka paljon? Ja onko kysyntä suurta vai onko se vain asia, jota pidetään kivan ajatuksena, mutta joka ei kuitenkaan toimi? Tämä minua kiinnostaisi. Ennen kuin jatkamme kysymyksillä, niin jotta juuri esitetyt kysymykset eivät häviä mielistämme, niin annan välittömästi puheenvuoron Pedersenille ja Fuchsille, jotta he voivat vastata Roa Gebhardin kysymyksiin. Ensin Roa Pedersen. Thank you. Um... Kiitos. Halusin vain sanoa muutaman sanan tämän tutkimuksen sovellusalasta – me emme kovin yksityiskohtaiselle tasolle asti päässeet. Eli me vain kerromme siitä, mitä käytettiin ja mitä jäsenvaltioista todettiin. Eli matkaoppaat ja sovelluskaudet, no monemman tyyppisiä korvausjärjestelmiä oli olemassa ja oli enemmän myöskin käyttöä tälle toiselle keinolle, mutta tämä ei antanut meille mahdollisuutta päätellä sitä, miksi yksi keino valittiin toisen sijaan. Molemmat olivat kuitenkin käytössä. Thank you. Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Frau Gebhardt, kiitoksia tuesta mutta aika usein tästä jo sitä keskusteltu, tämä ammattikorttiasia. Huhtikuussa Hannoverin messuilla me esittelimme tämän Saksan ammattikortin, ja voin todeta, että meillä tällä hetkellä on 200 korttia käytössä. Toinen tärkeä askel oli sitten tämä Sofian kokous ensimmäinen lokakuuta, jossa Fianin yleiskokous yksimielisesti hyväksyi kortin, joten kaikki kaikki Euroopan insinöörijärjestöt tukevat tätä. Ja tätä myöskin monet Euro- Saksassa odottivat. Ja kolmas askel on sitten se, että siinä tulisi virallinen asiakirja ja että se muut maat lähtevät tähän mukaan. Totesin jo, että seitsemän maata on kiinnostunut tästä kortista. Ja seuraava maa on sitten ensi vuoden alussa ottamassa käyttöön tämä kortin, se on Alankomaat. Eli ensi vuoden loppuun mennessä olemme saavuttaneet tämän tavoitteen, että vähintään kymmenessä jäsenvaltiossa on kortti käytössä. Ja tämän jälkeen sitten tämän kortin hankkimismielenkiinto varmaan lisääntyy. Ja tähän mennessä ja monet saksalaiset yritykset, monet pk-yritykset ovat meille kertoneet, että tämä kortti on suuri etu heille, suuri apu heille, koska he rekrytoivat työntekijöitä kaikkialta Euroopassa, mutta erityisesti juuri näissä PK-yrityksissä, eikä ole niin paljon tuntemusta, onko todellakin kyseessä insinööri vai ei. Joten tällö, tässä mielessä Saksan talous kyllä tukee meitä hyvin voimakkaasti. Si Kiitos. Nämä vastaukset olivat harvinaisen selkeitä. Nyt annan puheenvuoron sitten Euroopan unionin osastonjohtajalle Italiasta Rosana Boldi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kommentoida muutamia erityisasioita, erityisesti automaattista tunnustusta tutkintojen pohjalta. Joillekin tutkintojen suhteen meillä on kyllä kriittinen kanta tähän. Jotkut tietyt italialaiset hakevat vaikka Romaniasta jonkunlaisen tutkinnon pyytävät sen tunnistamista Italiassa. Nämä kansalaiset eivät käy missään kursseilla, eivät käy luennoilla, eivätkä sitä tee yhtään mitään. Ja tilanne on todella hyvin vakava siinä mielessä, että Italian viranomaiset ovat nyt tehneet tästä rikostutkimuksia Romanian viranomaisten kanssa. Joten me olemme pyytäneet myöskin kahdenkeskistä tapaamista Romanian edustajien kanssa, mutta emme ole vielä saaneet tätä aikaiseksi, joten toivon vain sitä, että yhteistyö jatkuisi toimivaltaisten viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden tasolla tämän ongelman voittamiseksi. Sitten meillä on myöskin ongelmia, mitä tulee tutkimusten tutk- tunnustamiset, jotka eivät ole liitteessä viisi mukana, Itä-Euroopasta lähtöisin, koska nämä maat taas sitten eh, osoittavat, että, että vuoden kestävät kurssit ovat vertailtavia sellaisiin kursseihin, jotka ovat Euro- muualla Euroopassa kaksi-kolme vuotta kestäviä kursseja. Ei eh, vaikka kuitenkaan tämä materiaali, joka siellä käsitellään, ehkä ole sen mukaista, mitä vaadittaisiin täällä. Joten tätä asiaa pitäisi myös katsoa. Sitten vielä ammattipätevyyden tunnustaminen, jotka on saatu jossain kolmannessa maassa nämä tutkinnot, ei jäsenvaltiossa. Jälleenkin meidän toimivaltaiset viranomaisemme ovat tässä tapauksessa Myöskin terveysministeriö on tutkinut asiaa usean tapauksen pohjalta Serbiassa, Moldaviassa saatujen tutkintojen pohjalta. Ja näiden tutkimusten, tai tutkintojen tunnustamista pyydetään sitten Italiassa, vaikka näitä kursseja varsinaisesti ei edes ollutkaan siellä. Joten Joissain tapauksissa kyseessä on vain pelkästään kuin yliopiston antama tutkinto, tämä ei ole siis, että yliopistojen lopuksi ei ollut sitten olemassakaan. Eli eh, tällaista on tapahtunut myös. Sitten vielä haluaisin ottaa esille tapauksen, No päätän kyllä kohta, minulla on aika loppuun, että voin päättääkin tähän ja kiitoksia. Non era il mio tempo, scusate, avevo letto tre al... Ah, se ollutkaan minunkaan aika, ei vaan ihan lyhyesti. Niinkö? Okei. Okay. Une phrase à rajouter, vous pouvez la... No jos teillä on yksi lause lisättävänä, niin voitte sen tehdä. Grazie. Kiitoksia. Insinööriliitto totesi, että Jaina kertoo tässä myös, että meillä on myöskin tällainen eh, tutkinto olemassa, jota he tekevät, hakevat vaikka Iso-Britanniassa, ja he siellä toimivat jonkun tällaisen neuvoston puitteissa ja saavat sitten saavat pätevyyden ja sitten he väittävät sitä Italiassa, että heillä on mukaan tällainen insinöörin pätevyys. No ei mitenkään halunnut puuttua tässä Britannian järjestämään myyntää eh, tunnustuksia tai pätevyyksiä, mutta minusta kyllä tässä on selkeästi kyllä tämä joku porsaanreikä, jota pyritään tällä hetkellä käyttämään hyväkseen Italiassa. Kiitoksia. Kiitos tästä puheenvuorosta. Otitte esille erittäin huomattavia ongelmia ja ne tulivat jo esille aikaisemmassa puheenvuorossa kirjasin tässä ylös sen, että jonkinlaisen riippumattoman lautakunnan tulisi tarkastaa nämä pätevyydet Tämä voisi olla yksi niistä ratkaisuista Italian ongelmiin. Seuraavaksi sitten tehdään pieni poikkeus, koska on vain yksi pyyntö kansallisista parlamenteista, eli vielä yksi on pyytänyt puheenvuoroa, eli pyytäisin teitä, kannustaisin teitä täyttämään nämä lappuset. Eli herra Lehner, hän oli myöskin mukana tässä ammattipätevyystyöryhmässä ja häntä tämän päivän keskustelu kiinnostaa aivan erityisesti. Kiitos. Tämä oli äh, todella äh, mielenkiintoista. Tämähän on erittäin vaikea kysymys. Se oli jo silloin aikaisemminkin hyvin vaikea, koska koko itse tämä materia on hyvin vaikeata, mutta tämä koko tutkimus oli erittäin mielenkiintoinen. Siinä oli kysymys sadoista yksittäistä valituksista, mutta me emme pyrkineet niitä yksittäisesti käsittelemään, vaan rakenteita, sitä millä tavalla me parlamentissa kansallisesti voisimme päästä tässä eteenpäin. Ja sen vuoksi minusta oli erittäin mielenkiintoista tämä, mitä tohtori Fuchs täällä sanoi. Äh, Fuchs, äh, tohtori Fuchs asia on ehkäpä sillä tavalla, että ensinnäkin insinöörit ovat keskenään hyvin järjestäytyneet, myös Euroopan tasolla hyvin järjestäytyneet. että He puhuvat myös niin kutsuttua sisäistä insinöörikieltä, joten silloin on helpompi myös ehkäpä perustaa tällaisia äh, yhteisiä platformeja. Ja toisissa maissa asiat on organisoitu, toisissa ei, ja millä tavalla tämä saadaan sitten toimimaan. Minun kysymykseni olisikin ensinnäkin, miten pitkälle voidaan yleistää tätä tutkimusta? Ja sitten erityinen kysymys, ehkäpä tämä on turha, mutta se kiinnostaa minua kuitenkin. Minä haluaisin tehdä eron siinä välillä – jos on kysymys siitä, että joku haluaa työskennellä toisessa maassa äh, hetkellisesti tai että joku haluaa toisessa maassa toimia äh, pitkällä aikavälillä pysyvästi, perustaa sinne vaikka viraston. Onko tässä eroa vai toimivatko ne samalta pohjalta? Eli siis kysymys on molemmille. Eli äh, jos on kysymys, että voidaanko käsitellä eri tavalla niitä ihmisiä, jotka käyvät hetkellisesti toisessa jäsenvaltiossa tarjoamassa jotain tiettyä palvelua tai jotka perustavat sinne pysyvän toimen. Onko tässä lupamenettelyssä jotain eroja? Euh, Herra Lehner, te esititte mielenkiintoisen kysymyksen, koska nämä väliaikaiset liikkuvuudet, niitä on käsitelty hieman erityisellä tavalla, eli annan mahdollisuuden nyt vastata tähän hyvin perustavaa laatua olevaan kysymykseen. Niin periaatteessa tilanne on se, että jos on se turvallisesti tärkeä ammattikunta, kuten, kuten insinööri, niin silloin ihan sama, onko se vähän, vähän aikaa kestävää työtä vai pysyvää toimintaa, koska turvallisuus pitää aina taata. Teidän kysymykseni menikin siihen suuntaan, että voidaanko tämä siirtää myöskin insinöörin tämä ajattelutapa. No kyllä, mutta tämä peru, koko ajat keskustelu täällä akateemisesta koulutuksesta me ratkaisin tämän kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin, onko tämä EurACin mukaan akkreditoitu, eli tämä pitää olla siis eurooppalaisen akkreditointistandardin mukaan vahvistettu toimisto. Muuttiin tämä kyseinen henkilö, joka valmistuu sieltä, niin ei, ei voi saada tätä tunnustusta. Ne pitäisi todistaa, että se on vastaava. Ja toinen on se, että meillä on myöskin tällainen rekisterikomitea, jossa on asiantuntijoita, jotka voivat sitten arvioida tätä asiaa. Ja kolmanneksi, meillä on jatkuvaa valvontaa kattojärjestöjen taholta, kuten FEANin taholta. Joten tällainen, tiedämme, että manipulointia yritetään tehdä, mutta olemmekin sitä mieltä, että tällainen vaiheinen järjestelmä, jota varmaan voitaisiin käyttää myöskin muillakin aloilla, pystyy sen takamaan, että väärinkäyttöjä on hyvin vähän. Tietenkään mikään järjestelmä ei ole sataprosenttisen varma. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Francis Adjusselle. Hän edustaa Maltan parlamenttia. Eh, eh, eh, Kiitos. Kiitos siitä, että mainitsitte nimeni. No lausuitte sen oikein hyvin. Minä tulen Euroopan unionin pienimmästä maasta ja olen hyvin iloinen siitä, että kansallisille parlamenteille annetaan mahdollisuus puhua kansainvälisellä foorumilla tällaista asioista. Tämä on aihe, joka on lähellä minunkin sydäntäni. Olen ammatiltani lääkäri ja olen myöskin opettajana toiminut Maltan yliopistossa. Maltalla on vain yksi yliopisto ja eurooppalaisten standardien mukaisesti se on keskikokoinen yliopisto ja se meidän kannaltamme on aivan erityisen mielenkiintoista, että nämä pätevyydet tunnustettaisiin kansainvälisesti, ei ainoastaan opiskelijoiden ponnistelujen tunnustamiseksi, vaan myöskin mahdollisuuksien lisäämiseksi, koska on kaikenlaisia kursseja, joita ei ole eh, saatavilla Maltalla, esimerkiksi eläinlääketieteen tutkintoja. Ja ne ovat kuitenkin välttämättömiä tiedesektorille ja niitä ei meidän yliopistostamme saa. Ja tästä syystä meidän maallemme ja opiskelijoille tällaiset mahdollisuudet ovat eh, tärkeitä. Mutta se on tärkeää myöskin niiden kannalta, jotka haluavat tulla meidän maahamme töihin. Meillä on hyvää lainsäädäntöä tällä alalla. Meillä on lääketieteen neuvostoa, joilla esimerkiksi hallinnoidaan sairaanhoitajien työtä. Minun mielestäni olisi hyvä jos ammattikunta, ammattikunnan edustajat äh, voisivat äh, saada hedelmää siitä niistä ponnisteluista, joihin he ovat ryhtyneet jos henkilö opiskelee sairaanhoitajaksi, niin silloin ei tulisi Slovenian ja Maltan välillä esimerkiksi olla suuria kuiluja. Mutta me tiedämme, että esteitä ja kuiluja on, ja kuten kollegat ovat tässä jo maininneet, niin nämä erot ovat olemassa. On tällaisia instituutioita, jotka itse asiassa, joita ei itse asiassa edes ole olemassa ja ne antavat turhaa toivoa opiskelijoille ja tämä on suuri vääryys koska opiskelija saa tutkinnon, jota ei itse asiassa ole olemassa. Tästä saattaa aiheuttaa myös, aiheuttaa myöskin muille kansalaisille haittaa. Haluaisin esittää tohtori Fuksille kysymyksen. Hän tarkasteli insinöörien ammattikuntaa. Tämä on tutkimus, josta meille ei ole paljonkaan tietoa annettu. On mekaanisia insinöörejä, jotka tekevät työtä esimerkiksi tierakennustyömailla. Ja haluaisin tietää, että saisiko tämä ammattikortti jotakin aikaiseksi? Esimerkiksi olisiko se merkityksellinen niiden kannalta, jotka etsivät työtä ja olisiko sillä merkitystä työnantajan kannalta? Saisiko työnantaja tietoa tämän kortin kautta siitä, mitä työntekijä voi tarjota, mihin hän pystyy? Haluaisin myöskin yleisemmällä tasolla kysyä, häneltä, onko mahdollista saada tällaisia ammattikortteja eri sektoreille, eri tasoilla sektoreille, joita myöskin pidetään tärkeinä ja joissa voi tulla kyseeseen esimerkiksi kansanterveyskortteja esimerkiksi hammaslääkäreille, sairaanhoitajille, lääkärille. On hyvin tärkeää, että meillä on kattavaa lainsäädäntöä näissä asioissa. Malta oli myöskin Bolonian prosessin yksi perustajajäsen ja tästä syystä meidän tulisi tehdä työtä, jotta saataisiin aikaan harmonisointia kaikkien näiden tutkimusten suhteen. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että tämän sektorin tulisi parantua, koska nämä mahdollisuudet, niitä täytyy tarjota nuorille ja mahdollisuus liikkua maasta toiseen ja se, että on mahdollisuus saada tietoa ulkomailta. Tämä on äärimmäisen tärkeää jotta esimerkiksi oppilas, opiskelija voi lähteä jatko-opiskeluihin ulkomaille. Tällainen mahdollisuus tulisi tarjota. Lopuksi haluaisin mainita tällaiset internetissä pyörivät kurssit. Niiden määrä on kasvussa. En aio sanoa yhtään mitään mistään tietystä kurssista, enkä yritä väittää, että ne eivät saisi aikaan hyvääkin, mutta meidän täytyy tarkastella sitä, säännelläänkö näitä internetkursseja, ovatko ne akkreditoituja. Merci euh, pour euh, tous. Kiitos. Niin aivan oikein painotitte. Tämä nuorten liikkuvuus on tärkeä asia. Se on heidän ammatillisen menestyksen kannalta avainasemassa. Euroopan parlamentissa me eh, Erasmus-budjettia olemme kasvattaneet ja me olemme luoneet myöskin tällaisen eh, oppisopimus Erasmuksen pk-yrityksille mutta myöskin nämä tutkimukset, joista te puhuitte, niin olemme nähneet Bolonian prosessin rajat. Sitä täytyy siis parantaa, mutta herra Fuchs, teille nyt esitetään paljonkin kysymyksiä, eli käytämme nyt hyväksi teidän läsnäoloanne. Te saitte tässäkin pari kysymyksiä, jos teille sopii, niin voisitte vastata. Ja, Kiitoksia. Minun pitää todeta tähän, että insinöörikortti konfliktia voidaan nähdä vain yhteydessä A. polonia prosessin kanssa ja B. sen kanssa kulkeva tämä akredointiprosessi, eli laatukriteerit pitää olla kyseessä myös. Te kysyitte minulta, että mistä voidaan tietää, että voiko kyseinen henkilö hoitaa kyseistä tehtävää. No tämä on riippumatta siitä, mikä insinööri on kyseessä, onko se sähkö, rakennus vai muu insinööri, niin periaatteessa koulutus on tehty niin, että tämä on lisätutkinto, joka myöskin eurooppalaiset yliopistolta vaaditaan Bolognan prosessin puitteissa, jossa mainitaan erityisesti sitten, mitä kursseja he ovat tehneet tässä lisäkortissa ja siinä, mitä, ja tutkintoja heillä on. Tällöin ulkopuolelle näkee heti suoraan, mitä pätevyyksiä kyseisellä henkilöllä on. Toiseksi on myös tärkeää, ja myöskin FEANissa tätä on vaadittu, että nämä tutkinnot vastaavat eurooppalaisia laatukriteerejä. Ja tässä yhteydessä olemme myöskin EUn tuella kehittäneet tämän tällaisen standardin, standardin että A, niin pitää olla Polonian mukaisia ja B, Juoresin mukainen akkreditointi pitää olla, niin tämän jälkeen laatu leima ja voitte hyvinkin luottaa siihen, että se mitä tässä tutkinnossa lukee, on myös siellä insinöörin sisällä. Et tämä on minusta hyvin tärkeä vaatimus tällaisen ammattikortin hyväksynnälle. Me olemme johdonmukaisesti tätä työstäneet. Olemme myös tietenkin ottaneet huomioon tässä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen. Kaikki tämä tekee meidän kortistamme hyvin käytännönläheisen, jossa on hyvin vähän byrokratiaa mukana, mutta kuitenkin luotettava ja avoin. Euh, la parole est à monsieur. Seuraavaksi herra Busoi. Merci beaucoup. Uh, thank you very much. Uh, Kiitokset. Äh, tämä äh, ammattien äh, pätevyyden komission yksi tärkeimpiä peruspilareita sisämarkkinoilla, mutta tämä on mahdotonta, ellei meillä ole ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista. Olen samaa herra Fuksien kanssa tästä ammattikortista. Minä tuen tätä ajatusta. Ja tämä voisi olla hyvin hyvä väline ammattilaisille, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa näitä teknisiä asioita tarkasti sen vuoksi, että tämä on hyvin monimutkainen asia. Ja kuka sitten olisi siis se, joka vastaa informaation oikeudesta, mikäli sitä puuttuu jotain, ja sitten myös esimerkiksi mitä tulee tietosuojaan. Olen samaa mieltä myös siitä, että tästä sisämarkkinajärjestelmästä pitäisi tulla pakollinen. Tämä on selkeästi, voisi olla hyvä väline hallinnolliselle yhteistyölle Haluaisin kuulla Rova Pedersenin mielipiteen eh, tästä ennakkoilmoituksesta. Nähtävästi suurin osa jäsenvaltioista soveltaa tätä, mutta eh, tämä kuitenkin voisi olla este palveluiden vapaudelle, koska palveluiden vapaus täytyy taata esimerkiksi, jos puhutaan vaikka lääketieteellisistä palveluista. Mutta tämä voi kuitenkin olla epäsuhdassa, jos tätä vaaditaan kaikilta ammateilta, joissa jäsenvaltioissa sitten taas jätetään se viranomaisten päätettäväksi, tarvitaanko ennakkoilmoitusta tai ennakkorekisteröintiä. Jos me haluamme, että meidän työvoimamme on liikkuvampaa, niin meillä täytyy olla selkeys näistä asioista ja oikeusturva sen vuoksi minun mielestäni ei ole hyvä, että tämä jää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Sitten haluaisin vastata Italian parlamentin jäsenelle. En minä tiedä omassa maassani Romaniassa mitään esimerkkiä opiskelijasta, oli sitten italialainen tai romanialainen, joka olisi saanut loppututkinnon ilman, että olisi osallistunut kursseille. Mutta vaikkakaan en tähän usko, niin keskustelen asiasta Romanian hallituksen kanssa niin, että voin sitten antaa kollegoille kaikki tarvittavat selitykset. Kiitos. Sitten Catherine Schilter. It's Catherine. Rouva Styler. Catherine Styler. It's okay. Niin, Styler. For Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua, rouva puheenjohtaja, ja kiitokset myöskin puhujille. Minulla on pari nopeaa kysymystä herra Fuksille, ja haluaisin lisätä jotakin siihen, mistä rouva paronitar Jang jo puhui. Ehkä voisitte mennä hieman syvällisemmin ja kertoa, miten te saitte nämä eri ammattikunnat yhtymään. Tämä on se yksi suurin saavutus, minkä te saitte aikaiseksi. Ja mikä tämän kortin hinta on? Tässähän on kyseessä vapaaehtoinen kortti ja tämä hinta kiinnostaisi. Ja myöskin kehitättekö te keinoja, jolla näitä pätevyyksiä voitaisiin esimerkiksi tarkistaa internetistä. Tämä olisi mielenkiintoista esimerkiksi lääkärikokeilaiden kohdalla. Isossa Britanniassa meillä oli pilottihanke, jossa kaikki tutkinnot laitettiin internetiin ja nyt tätä on laajennettu koskemaan koko kansallista terveydenhuoltojärjestelmää. Ja tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten e-tiedonantoa voidaan käyttää tehokkaasti. Tietokanta on siis kaikkien käytettävissä. Ja jatkaakseni siitä, mistä paronitar Young puhui, me puhumme potilasturvallisuudesta hetken kuluttua, mutta tämä on erittäin tärkeä osio ja siitä puhuttiin hienosti ja olen paronitar Youngin kanssa samaa mieltä hänen huolenaiheistaan, jotka liittyvät äh, turvallisuuteen ja olen iloinen, että hän puhui tästä kielikysymyksestä ja Berliinin julkilausuma, jossa äh, puhuttiin äh, lääke, siitä, äh, näistä kielikysymyksistä ja tästä lääketieteen ammattilaiset näyttäisivät olevan samaa mieltä. Ja tässä paronitar Yang mainitsi erään lääkärin, mutta meillä on vi- esimerkkejä ihan viime viikolta argentinalainen lääkäri, joka oli rekisteröinyt Espanjaan ja hän menetti lupansa Espanjassa ja hän on sitten toiminut lääkärinä Isossa Britanniassa. Meillä kaikilla on omista jäsenvaltioista esimerkkejä siitä, miten asioita voitaisiin hoitaa paremminkin, mutta kun puhutaan potilasturvallisuudesta, se on täysin avainasemassa. Herra Busoi nyt tarkastelee tästä italialaisesta tapauksesta, mutta nämä tapaukset ovat hyvin tärkeitä ja on tärkeää, että näissä onnistutaan. Euh, ja nyt sitten seuraavaksi Roa Weiler ja sitten Roa Pedersen, koska teillekin tuli pari kysymyksiä tähän ennakkolupaan liittyen ja sitten myöskin Roa Steilerin kysymys, eli Barbara Weiler. Ja, ich hab, ähm, ich habe zwei niin, minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin minäkin kuulun niiden kollegoiden joukko, jotka ovat hyvin innostuneita. Silloin oli innostunut se, kun direktiivi hyväksyttiin, koska me silloin toivoimme, että nyt todellakin tapahtuisi jotakin. Ettei pelkästään vain liikkuvuutta enemmän jäsenvaltioiden välillä, vaan myöskin, eh, ja nyt totean asia vähän kriittisesti, odotin tietenkin, että jokainen maahan luuli täällä, että meillä on paras ammattikoulutusjärjestelmä ja kaikki on heidän suuntaansa. Me pyrimme murtamaan tämän vanhan ajattelutavan. Nyt kuitenkin pitää todeta, että tämä matkaopas ammatti, joka meillä ei ole, ei ole säännelty ammatti, vaikka Italiassa on säännelty ammatti, niin, niin on edelleenkin vaikeaa, että saksalainen tai joku skandinaavi työskentelisi siellä Italiassa matkaohjaajana. En tiedä, onko tämä tällainen sulkujärjestelmä vai eikä direktiivi muuttanut mutta mitään nyt sitten. Ja mehän toivomme, että tässä pikkuhiljaa syntyisi eurooppalaiset työmarkkinat. Tämä oli yksi asia. Sitten toinen asia, tohtori Fuchs, te varmaan teitä vähän toivova, toiveajattelua täällä. Se olisi paras ratkaisu, joka voitaisiin saada aikaiseksi. Mutta meillä oli myöskin kuulemistilaisuus täällä talossa, jossa komissio ja neuvosto oli paikalla ja kertoivat, miksi on olemassa niin monia käsittäminen rikkomusmenettelyä tällä hetkellä. He totesivat, että, että asetusta ei ole kunnolla pannut täytäntöön, koska se on tavallaan hyvin monimutkainen, mutta myöskin sen takia, että monet eivät halua panna sitä täytäntöön. Ja kun katson, mitä meillä Saksassa tapahtuu tällä hetkellä Polonia-prosessin suhteen, niin en ole ollenkaan niin optimistinen sen suhteen, että eurooppalainen ammattipätevyyden tunnustamisdirektiivi ja tämä teidän ammattikorttinne plus Polonia-prosessi olisi kaikki yhdestä valusta ja tämä jälkeen kaikki toimisi. Minä näen kyllä, että tällä hetkellä yliopistot ovat hieman vähän irtautumassa Polonia-prosessista ja to, monet sanovat, että haluat ehkä ottaa tämä tuota vanha järjestelmä käyttöön. Ja monet yliopistot Saksassa toteavat, että haluat palata tähän vanhaan järjestelmään. Miten me ei kaikki aavistaneet tätä vastustusta silloin, kun me hyväksyimme asetuksen. Voitinkin olla, että teidän sektorinne on ehkä hieman asianmukaisempi tässä asiassa, kun luonnontieteet tai matematiikot tai lääkärit eivät ehkä sitä taas sen ole, tai hoitajatkaan. Täällä saattaa olla ideologista taakkaa vielä kannettavana näillä aloilla. Mutta olen kyllä vähän skeptinen. Minä odotin käytännöltä enemmän kuin kun olemme nyt saaneet ja olemme kuulleet myös paljon täällä ongelmista. No me kokoonnuimme tänään nimenomaan siitä syystä, että tähän direktiiviin liittyy ongelmia ja meidän täytyy päästä näissä asioissa pidemmälle. Tietenkin skeptisyyttä on, mutta tästä täytyy päästä eteenpäin. Rouva Petersen, teille esitettiin kysymys, eli annan teille puheenvuoron ja sitten herra Fuchs myöskin. Ja koska meillä on aikaa, niin ehkä herra Titsu, jos te haluatte sanoa jotakin, koska toisessa osiossa vastaajana on herra Barnier. Eli näiden kahden osion välissä te saisitte mahdollisuuden reagoida. Roa Petersen. Thank you. Um... Kiitos. Se, mitä minä juuri kuulin tästä kirjallisesta ilmoituksesta etukäteen, etukäteen se korrespond sopii sen kanssa, mitä me tässä tutkimuksessa näimme. Nimittäin jäsenvaltiot äh, haastatteluissaan käyttivät tätä kirjallista ilmoitusta jonkinnäköisenä standardina sen sijaan, että sitä ei ollut tarkoitus, että sitä olisi käytetty niin, vaan sitä oli tarkoitus käyttää ad hoc pohjalta. Silloin kun se olisi ollut erityisen kiinnottava tai relevantti tai välttämätön kuten te mainitsitte esimerkiksi nimenomaan terveydenalan hoitohenkilökunnan suhteen. Tämä äh, on asia, joka on otettu aikaisemminkin esiin, koska äh, valvontajärjestelmä tässä kyseisessä jäsenvaltiossa, sitä ei voitu käyttää, mikäli tätä kirjallista ilmoitusta ei otettu käyttöön myös. Merci. Monsieur Fuchs. Kiitos sitten herra Fuchs jotta voitte vetää yhteen tämän ensimmäisen osan. Ja, <clears throat> ich bin der Mann. Minä olen ö, sitä mieltä, että voisimme vähän tähän Rova Weilerin esittämään kommenttiin takaisin. Voinkin puhua vain pelkästään insinööri puolen puolesta. Voin todeta, että Bologna-prosessi insinööripuolella on 90 prosenttisesti jo pantu täytäntöön. Tämä johtuu myös siitä, että me olemme myös kansallisessa toiminnassa yleensä, ja 20 prosenttia näistä maista, joissa me olemme toiminnassa, meillä on tällainen useampi osainen opis, opintojärjestelmä, joten tällöin tämä insinöörijärjestelmien soveltuvuus on erittäin hyvä tähän näin. Muut ammattiryhmät haluaisin jättää tästä nyt pois, en halua kommentoida niitä, tai ehkä jotenkin muutamat yliopistot korkeintaan voisin kommentoida niitä. Mutta odotetaan, että kuitenkin kaikki tässä lähtevät mukaan, koska tämä on kuitenkin käytännönläheistä. Ja uskon, että täällä talossa on myös tärkeää, että te käytätte omaa poliittista voimaanne sen puolesta, että Polonia-prosessa pannaan, pannaan täytäntöön. Älkää tehkö sitä niitä korkeakoulun puolesta, vaan nuorten puolesta, kun he eivät tiedä, minne olla menossa. Ja, ja sitten te poliitikon anna mitään painetta oikeaan suuntaan, niin silloin he kyllä epäonnistuvat. Tämä on minun vetomukseni teidän suuntaan, että pyydän teitä, että vaikuttakaa te asiaan niin, että Polonia-uudistus eh, pannaan täytäntöön. Emme voi jäädä puolitiehen, koska silloin nuoret ovat täysin hukassa ja tällöin me vaan menetämme. Kiitoksia. Merci. Alors... Kiitos. Herra Titsä, haluatteko te tässä vaiheessa keskustelua ilmaista itseänne? Te työstitte eh, paljonkin tätä projektia silloin, kun me tätä yhdessä työstimme. Kiitos. Minä esitän asiani hyvin lyhyesti, koska komission jäsen Barnier tulee puhumaan myöhemmin. Haluaisin mainita tässä vain yhden asian. Bolonian prosessihan on tässä jo mainittu useaan otteeseen. Meidän tarkoituksenamme on hyvin piakkoin käynnistää tutkimus, jossa nämä kaksi, jossa tarkastellaan näitä kahta tärkeää prosessia. Eli näistä halusin vain teille tiedottaa ja lisätietoa tulee komission jäsenen kautta. Sur la première partie, euh, la parole. Kiitokset. Annan puheenvuoron Antonio de Correalle. Uh, talvez tinha pedido para falar antes do representante da Comissão, mas uh... Minun oli tarkoitus puhua ennen komission edustajaa, mutta halusin vain sanoa, että se mikä monilla mailla on, mikä monilla mailla on yhteistä, uh, on, mitä me olemme kuulleetkin jo monilta puhujilta. Olemme nähneet, että Bolonian prosessin eh, imago on murentumassa. Monet sanovat, että he eivät ole tyytyväisiä Bolonian prosessiin. Ja se, mitä me usein näemme työpaikoissa, josta on ilmoituksia, niin ihmiset tekevät eh, eron tutkintojen kesken tutkinnot, jotka on tehty ennen Bolonian prosessia tai sen jälkeen, ja tämä on kuitenkin laitonta. Mutta kuitenkin usein me näemme, että ammattijärjestöt, kuten esimerkiksi Portugalin insinööriliitto, on pyrkinyt laatimaan tällaista filterijärjestelmää, jonkinnäköistä suodatinta äh, ihmisille, jotka pyrkivät pääsemään sisälle tällaisiin ammattijärjestöihin, esimerkiksi insinööriliittoon. Ja loppu tulema tästä on se, että pätevyydet ovat vähemmän joustavia ja sillä tavalla se sitten taas turhauttaa nuoria ihmisiä. Nämä prosessit, eh, toki aina joku niistä valittaa, mutta kaikkein hälyttävintä, mitä minä olen kuullut, on ollut eh, nimenomaan tämä, mikä koskee lääkäreitä. Me olemme kuulleet, että komissio valmistelee tutkimuksia aiheesta, mutta ehkäpä me voisimme katsoa myös kolikon toista puolta näissä tutkimuksissa. Me olemme usein huolissamme potilaan turvallisuudesta, mutta emme kuitenkaan voi unohtaa näitä ammattin liikkuvuuden esteitä, ei ainoastaan yliopistoille, vaan siis tämä koskee myös jär... pitää minun keskeyttää. Äh, Antonio, tu es déjà sur la deuxième. Antonio, sinä puhut jo toiseen osioon liittyvästä aiheesta. Okei. Okay. Merci. Donc tu pourras... Eli voit sitten puhua tästä uudelleen tässä toisessa osassa. Herra Lehnel. Alles ganz kurz. Ähm, Bologna-Prozess, alles d'accord vaan lyhyesti Bolognan prosessi kaikki okei, okay, kuten täällä Fox totesi. Ja mä, hän totesi täällä oikeastaan, haluaisin minäkin todeta. Mutta pieni kommentti vain. Emmehän voi tätä koko säännöstöä rakentaa Polonia-prosessin varaan, koska kymmenenkin vuoden päästä meillä saattaa olla sellaisia ihmisiä täällä, jotka eivät ole menneet, ole menneet Polonia-prosessin läpi. Voitko tätä ehkä kommentoida? Onko tämä tarpeeksi lyhyt kommentti? Erittäin hyvä ja saatte varmaan yhtä lyhyen vastauksen. Kyllä, me olemme ottaneet huomioon nämä tapaukset ja sen vuoksi on tärkeää, että, että äh, me näissä ammattirekistereissä tunnemme kaikki sekä Bolonian uudet järjestelmät äh, että myös Boloniaa edeltävät järjestelmät. Eli nyt sitten käynnistämme toisen osion tässä kokouksessa ja keskitymme hieman syvällisemmin ammattikuntien kokemuksiin nimenomaan lääketieteen alalta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Patrick Fortuy, hän edustaa Ranskan provisoreja. Valiokunta on pyytänyt häneltä häntä kertomaan kokemuksistaan eurooppalaisella tasolla – Äh, siis professorien kohdalla, ja sitten hänen jälkeensä professori Tony Hazel. Hän edustaa sairaanhoitajien ja kätilöjen järjestöä yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja tämä myöskin liittyy automaattisen tunnustamisen järjestelmään, kuten suurin osa lääketieteen alalla toimijoista. Ja komissio on pyytänyt häntä koordinoimaan näitä kokemuskertomuksia, mitä tulee pätevyyksien tunnustamiseen. Eli annan puheenvuoron ensimmäisenä Patrick Fortuille. Merci, la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kun tulen keskusteluun mukaan tässä vaiheessa, niin tässä on jo puhuttu lääketieteen ongelmista, eli saattaa olla, että tässä tulee toistua, mutta nyt meillä ainakin on mahdollisuus mennä hieman yksityiskohtaisemmin tähän aiheeseen, ja lupaan, että en puhu liian pitkään. Jaan tämän esitelmäni kolmeen osaan. Ensinnäkin tämä eurooppalainen konteksti, sitten puhun näistä äh, provisorien kokemuskertomuksista eurooppalaisella tasolla ja sitten kolmanneksi näistä tuloksista, joita saatiin tämän kesäkauden jälkeen, jolloin me teimme hartiavoimin töitä. Me olemme siis tehneet töitä kesäkuusta syyskuuhun tämän asian tiimoilta. Eli mitä tähän eurooppalaiseen kontekstiin tulee, tehän tästä jo muistutitte. Tämä siis asettaa sijoittuu tähän, tämän ammattipätevyysdirektiivin puitteisiin. Sen tarkoituksena oli mahdollistaa ammattikuntien liikkuvuus Euroopassa ja haluaisin muistuttaa nämä viisi, näistä 15 olemassa olevasta direktiivistä, jotka koskevat siis lääkäreitä, suukirurgeja, kätilöitä, sairaanhoitajia ja provisoreja. Ja kuten tekin äsken sanoitte, niin tätä direktiiviä täytyy viiden vuoden kuluttua arvioida siitä hetkestä lähtien, kun se astuu voimaan. Koska minua herra Titsa pyysi todellakin arvioimaan ja toimimaan esittelijänä tässä arviointiasiassa, niin minun täytyy sanoa, että haluaisin itse asiassa kiittää häntä, koska tässä on kysymys uudesta lähestymistavasta koska ensimmäistä kertaa toimivaltaisia viranomaisia pyydetään tekemään ensiarvio. Me tarkastelimme, onko jonkinlaista eurooppalaisten toimivaltaisten viranomaisten järjestelmää, koska olisi tietenkin ollut mielenkiintoista tehdä tällainen kattava tutkimus, mutta näin ei kuitenkaan ollut ja täten me päätimme edetä ammatti ammatilta. Eli minä puhun tänä päivänä ainoastaan provisoreista. Mitä ovat siis ne kokemukset, joita saatiin näistä tutkimuksista? Niiden tiimoilta järjestettiin kolme kokousta tänä kesänä. Me ensimmäistä kertaa kokoonnumme 7. kesäkuuta 2010 ja tässä kokouksessa me lähdimme liikkeelle komission projektista ja sopeutimme sen, jotta me sitten laadimme ammattikuntaan sopivan kyselykaavakkeen, jolla direktiiviä voidaan arvioida. Sitten 9. heinäkuuta kokoonnumme toiseen kerran ja keskustelimme näistä pääaiheista, esimerkiksi sijoittautumisesta, väliaikaisesta palveluntarjoamisesta, koulutuksesta, siis alkukoulutuksesta ja jatkokoulutuksesta – ja myöskin yhteistyöstä eri toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ja sitten kokoonnumme kolmannen kerran tarkastellaksemme, mitä olivat ne suuret tendenssit ja suuntaviivat, jotka näistä eh, kommenteista toimivaltaisilta viranomaisilta, jotka tulivat sieltä esille. Eli me tietenkin kuulimme kaikkia edustajia kaikista jäsenmaista ja saimme 18 raporttia. No tietenkään tässä eivät kaikki maat olleet mukana, mutta 18 raporttia on jo erittäin hyvä tulos näiden saatujen tietojen kannalta. Eli tulokset. No ensinnäkin, aivan kuten tässä jo sanottiin, tarkoituksena oli helpottaa lääketieteen alalla toimijoiden liikkuvuutta. Tässä tällä kalvolla näette nämä päivämäärät, jolloin nämä raportit on jätetty käsiteltäväksi, eli 17. ja 24. syyskuuta julkistettiin raportteja, eli tässä voitaisiin siirtyä eteenpäin. Niin, koska tänä päivänä tärkeintä ovat nimenomaan nämä tulokset ja haluaisin jättää aikaa myöskin kysymyksille. Eli tarkoituksena oli todellakin helpottaa lääketieteen alalla toimijoiden, eh, toimivien liikkuvuutta. Tähän tietenkin liittyy myöskin se erityisluonteen piirre, että tässä täytyy pitää huolta myöskin potilasturvallisuudesta. Eh, Iso-Britannian edustaja tästä jo äsken puhuikin. Tietenkin me haluamme taata turvallisuuden kaikkialla Euroopassa. Me tiedämme, että on ammatissa toimivia henkilöitä, jotka tekevät virheitä. He ovat vähemmistössä, mutta me tietenkin pidämme tiukasti ammattiihmisinä kiinni siitä, että ne henkilöt, jotka tekevät omassa maassaan virheitä ja jotka saavat, jolta viedään lupa pois, niin he eivät voi sitten siirtyä harjoittamaan ammattiaan täysin vapaasti toiseen maahan. Ja on hyvin tärkeää, että tämä tieto välitetään kaikille toimiville toimivaltaisille viranomaisille kaikissa eurooppalaisissa maissa. Eli pääasialliset tulokset ensinnäkin, mitä tulee sijoittautumiseen. No tässä tulos on suht yksinkertainen, automaattinen tunnustaminen on. Siinä on onnistuttu sekä viranomaisten että provisorien kannalta tämä on hyvä järjestelmä. Eli kaikki toimii ja sen takia tästä ei niinkään paljon puhuta Yleensä vain puhutaan pienistä viivästyksistä, mutta tästä ei paljonkaan puhuta, koska yleisesti ottaen tämä äh, homma on hoitunut hyvin. Saksalainen edustaja puhui hetki sitten ja voisin siihen sanoa, että me olemme saaneet jo mielenkiintoisia tuloksia, ainakin mitä provisoreihin tulee. Sitten väliaikainen palvelun tarjonta, no tämä on provisorien kohdalla uusi asia. Se on ollut muiden ammattikuntien kohdalla jo olemassa lääketieteen alalla, mutta provisoreille tämä on uusi asia. Tänä päivänä vielä näiden määrä on hyvin alhainen. Meillä on vielä kovin vähän kokemuksia tästä asiasta, mutta se, minkä näimme, niin se näyttäisi toimivan moitteettomasti. Se, mikä pisti silmään, oli koulutus ja pätevyydet ja aivan erityisesti mitä provisoreihin tulee. Koulutuksen pituus näyttäisi olevan riittävä Toimivaltaiset viranomaiset vastasivat meille ja vastaus oli, että noin viisi vuotta plus kuuden kuukauden harjoittelu, mutta yleisesti ottaen pyydettiin sitä, että harjoittelukaudet harmonisoitaisiin, eli olisi tällainen kuuden kuukauden yhtenäinen jakso eikä pätkittäin suoritettava jakso, joka sitten johtaa siihen, että ei riittävällä tavalla opita näitä eri teknologioita. Toinen tärkeä viesti oli se, että viisi vuotta on ihan hyvä, mutta kuinka kuinka monta tuntia joka vuosi. On ihan ok, jos sanotaan, että viisi vuotta, mutta kuinka monta tuntia siihen kuuluu? Kuinka monta oppituntia tähän viiteen vuoteen kuuluu? Eli tässäkin tulisi harmonisoida tilannetta. Ja sitten vielä viimeinen kohta tällä kalvolla, siitä puhuttiin jo pitkään äsken, toisin sanoen ongelmat, jotka liittyvät kielitaitoon tässä vastaanottavassa maassa. Sitten vielä koulutukseen ja pätevyyksiin liittyen näytti siltä, että meidän täytyisi hieman päivittää tutkimusten tuloksia ja tietoja, jotka liittyvät provisorien pätevyyksiin, koska tiedot olivat vuodelta 1985 ja että todellakin pidettäisiin mielessä se tapa, jolla yhteiskunta on kehittynyt ja mikä, minkälainen rooli proviisoreilla tänä päivänä on. Meillä on myöskin uusia toimintoja, joka, joka on muuttanut provisorien toimialaa. Eli kaikki tämä tulisi ottaa huomioon, tämä uusi rooli, ja tulisi uudelleen määritellä nämä eri osiot, jotka täytyy ottaa huomioon ja mitä eri oppitunteja provisorille täytyy antaa, jotta otetaan huomioon teknologian kehitys ja myöskin edistysaskelet, joita terveydenalalla on otettu. Sitten myöskin jatkokoulutus on tärkeä. Henkilökohtaisesti itse olen saanut tutkintoni vuonna 1966 ja jos en olisi jatkokoulutukseen lähtenyt, niin en varmaan provisorina tänä päivänä voisi toimia. On täysin välttämätöntä löytää jonkinlainen tapa harmonisoida jatkokoulutus ja mahdollistaa ammatinharjoittajille kouluttautua, ei ainoastaan omassa maassaan, vaan myöskin muissa maissa, koska on yhä enemmän erityisasiantuntijoita, jotka ovat hyvinkin päteviä yhdessä asiassa, mutta heitä ei löydy joka maasta. Eli tässäkin liikkuvuutta tulisi saada aikaiseksi ammatti-ihmisten keskuudessa. Ja sitten vielä lopuksi kaksi kohtaa. Ensinnäkin yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten välillä. Yhtäältä tässä on puhuttu IMI-järjestelmästä. Siitä puhuttiin pitkäänkin hetki sitten ja siihen varmaan palataan tässä keskustelussa. Yleisesti ottaen toimivaltaiset viranomaiset ovat tyytyväisiä tämän järjestelmän käyttöön. Siis toimivaltaiset viranomaiset ovat tyytyväisiä kun he käyttävät tätä järjestelmää ja provisorit olivat mukana tässä koehankkeessa. Mutta valitettavaa on se, että kaikki viranomaiset eivät vielä ole läsnä tässä järjestelmässä ja tämä on asia, jota tulisi työstää. Mutta tässä myöskin, että tämä mainittiin tässä äsken, eli parannusta on tapahtunut ja tulisi saada aikaan parannusta esimerkiksi mitä ergonomiaan tulee. Sitten vielä toinen asia, joka liittyy yhteistyöhön, toisin sanoen tämä eurooppalainen kortti. Meidän mielestämme tästä olisi lisäarvoa pätevyyksien tunnustamisessa ja myöskin liikkuvuuden kannalta siitä olisi etua sekä sijoittautumisessa että väliaikaisessa palvelun tarjoamisessa. Yleisesti ottaen yhtä kahta maata lukuun ottamatta me olemme saaneet yksinomaan positiivisia reaktioita tähän. Ja ihmiset ovat sanoneet, että tämä kortti tulisi saada toimivaltaisilta viranomaisilta direktiivin mainitsemalla tavalla. Ja tässähän mennään siihen suuntaan, mistä kolleganikin puhui hetki sitten, eli tulisi määritellä ne puitteet, joilla näitä eurooppalaisia kortteja myönnetään. Eli tähän kysymykseen tulisi pureutua, koska tämä ammattikortti se voisi olla hyvinkin hyödyllinen, mitä tulee lääketieteen alalla toimijoihin ja myöskin jatkokoulutuksessa tällä olisi merkitystä. Se voisi auttaa koulutuksen löytämisessä ja voisi myöskin tarjota pääsyn etälääketieteeseen, joka myöskin on mielenkiintoinen kysymys. Ja tietenkin tämän kautta saataisiin lisätietoja. Eli tässä sitten yhteenvedonomaisesti se, mitä tutkimuksista kävi ilmi, siis tämä tutkimushan tehtiin hyvin lyhyeltä aikaväliltä ja meidän täytyy jatkaa yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, mutta me haluaisimme vielä kiittää komissiota tästä hyvin innovoivasta lähestymistavasta tässä arviointiprosessissa. Tässähän jo sanottiin, että me painotamme vielä potilasturvallisuutta, heidän terveytensä, terveytensä suojelua ja mitä provisoroihin tulee, niin tulisi todellakin tämä alkukoulutus sitä hieman uudelleen pohdiskella, ei niinkään sen pituuden, vaan sen sisällön suhteen ja täytyisi jatkokoulutuksesta tehdä pakollista koska tämäkin liittyy potilasturvallisuuteen, niin sitten tulisi tarkastella sitä, miten voitaisiin parantaa yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä. Hetki sitten puhuin jo tästä. Tähän tulisi luoda jonkinlainen eurooppalainen toimivaltaisten viranomaisten rakenne, jotta he voivat tehdä koordinoidulla tavalla yhteistyötä. Ja sitten täytyisi olla jonkinlaisia työvälineitä, kuten tämä eurooppalainen kortti tai IMI-järjestelmä, jonka, jonka täytyy kehittyä edelleen siinä hengessä, jolla, jolla se on rakennettu. Eli tässä ne päälinjat näistä tutkimuksista, joista on tehty ja jotka liittyvät siis provisorien ammattikuntaan. Kuten jo sanoin, niin on virastoja ja ministeriöitä, jotka tulisi saada tähän mukaan, koska lähestymistavat on, ovat erilaisia ja tämä rikastuttaisi näitä tutkimuksia. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur pour cette euh, Kiitokset herra Fortuy tästä hyvin rikastuttavasta kokemuksesta, josta meille todistitte ja joka todistaa meille, Barbara, että meidän täytyy todellakin olla innoissamme näistä asioista ja mennä eteenpäin, koska me teemme töitä yhdelle sukupolvelle, eli meillä on kolmen, neljän, viiden äh, vuoden tiivis työsarka edessä, mutta me varmaan pääsemme pitkälle. Sitten sitten äh, Tony Hazel. Hän edustaa Ison-Britannian sairaanhoitaja- ja kätilöjärjestöä. Um, Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota tästä kutsusta tulla tänne puhumaan tänään. Minä pidän sitä äh, sekä kunniana että etuoikeutuksena. Kuten kaikki tietänette, tämä prosessi on ensimmäinen askel koko konsultaatioprosessia ja kysymys on siitä, että voimme vaihtaa informaatiota direktiivin toimeenpanosta eri jäsenvaltioissa. NMC oli iloinen siitä, että me saimme työn koordinoida näiden implementointitoimeenpanon raporttien koordinointia ja me olemme äh, suurin äh, säätelee. Meillä on yli 650 000 ihmistä rekisterissämme. Meistä on ollut myös hyvä tehdä läheistä yhteistyötä äh, Ranskan kätilöiden järjestön kanssa, joka on nimenomaan koordinoidut näiden kätilöiden raportteja. Tämä kyselylomate laadittiin komissiossa alun perin ja sitten vastuuviranomaiset sitä sitten muuttivat. Tämä verkosto järjesti kolme kokousta ja olimme iloisia sitä positiivisesta suhtautumisesta, minkä me saimme, ottaen huomioon vielä, että varoitusaika oli lyhyt. Tämän konsultaatioprosessin tuloksena 26 raporttia me saimme sairaanhoitajien osalta ja 24 kätilöiltä ja suurin osa näistä raporteista ovat erityisen mielenkiintoisia ja sisältävät paljon informaatiota. Ja kuten oletettuja, niissä on tietenkin tiettyjä eroja liittyen siihen, millä tavalla direktiiviä on toimeenpantu. Ja monilta osin nämä erot ovat erilaatuisia liittyen myös erilaisista vastuuviranomaisista, mutta siitä on huolimatta meillä on yhteisiä tekijöitä koko EU:ssa ja haluaisin teidän kanssa näistä puhua. Ja NMCn laatima kirjallinen raportti, jossa on yksityiskohtaisesti käsitelty näitä eri raportteja. Se löytyy jo komission nettisivustosta. Ensimmäinen yhteinen tekijä oli tämä tällainen yhteinen minimikoulutus. Te tiedätte, että nämä minimikoulutukset äh, sairaanhoidossa liittyvät hyvin äh, kauas taakse ajassa ja tänä päivänä kätilöillä ja sairaanhoitajilla on paljon enemmän vastuuta ja äh, enemmän tehtäviä. Ja sen vuoksi tässä täytyisi olla hyvin selkeät säännöt ja monissa jäsenvaltioissa teoriaa ja käytäntöä ei pidetä enää erillisinä asioina ja oppimenetelmiä on kehitelty niin, että tämä integraatio on huomioitu. Toinen asia on sitten se, että täytyy jatkuvasti parantaa omaa ammattiosaamistaan ja CPD tätä jatkuvaa ammatillista kehitystä pitäisi, sen pitäisi olla pakollista. Esimerkiksi sairaanhoitajien ja kätilöiden täytyy olla valmiita koko ajan huolehtimaan koulutuksestaan niin, että hoito on koko ajan mahdollisimman korkeatasoista. Sen lisäksi sitten on informaation vaihto ja siinä meillä on erilaisia lähestymistapoja. Ja näistä lähestymistavoista näkyy, että eri jäsenvaltioissa suhtaudutaan eri tavoin tietosuojaan. Me kuitenkin saimme aikaan sopimuksen tästä ja IMI-järjestelmää pitäisi laajentaa kattamaan enemmän ammatteja ottaen huomioon nimenomaan äh, potilasturvan. Sitten viimeinen asia liittyy näihin kielitesteihin. Ja tämä äh, kieli äh, testi tai sen varmistaminen, sitä pidetään lähinnä työnantajan vastuulla. Mutta kuitenkin 13 raporttia me olemme saaneet, että jossa on kysymys valituksista liittyen nimenomaan sairaanhoitajiin ja kätilöihin joiden kielitaito ei riitä, kun he ovat toimineet toisessa maassa. Tämä lyhyt äh, katsaus nyt äh, ehkä osoittaa teille, mitä me olemme tehneet tässä komission äh, nimeäminä, kun on kysymys tämän direktiivin tarkistamisesta. Ja kuten jo sanoin, niin nettisivustolta löytyy paljon yksityiskohtaisempi koko raportti, mutta toki vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä saattaa olla. Merci. Je constate... Kiitos totean tässä, että me olemme pitäneet ajasta hyvin kiinni. Tietenkin pyydän muista maista tulleita parlamentin jäseniä pyytämään puheenvuoroa, koska on hyvin tärkeää, että me käymme tätä näkemysten vaihtoa yhdessä. Annan puheenvuoron aluksi Spiros Talia Duurokselle. Hän tulee Kreikasta. Hän on Kreikan parlamentin jäsen. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin tehdä tässä muutaman huomion ja haluaisin pyytää Euroopan parlamentin jäseniä ottamaan ne huomioon. On selvää, että tämän direktiivin tarkoituksena on helpottaa liikkuvuutta ammattikuntien sisällä ja myöskin palvelun tarjoamisessa ja sen takia halutaan poistaa esteitä ihmisten ja palvelujen vapaalta liikkuvuudelta. Tämä koskee Euroopan unionin kansalaisia, niitä, jotka liikkuvat jäsenmaasta toiseen. Kuitenkin kun Kreikassa toukokuussa otettiin tämä direktiivi käyttöön, niin tilastotiedot osoittavat, että 90 prosenttia niistä, jotka käyttävät tätä huomioon, niin siinä on kysymys muun maan opiskelijoista, jotka hyötyvät näistä uudistuksista ja täten he välttyvät tiettyjen maiden säännöksiltä. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, että tulisi olla välineitä, joilla helpotetaan vapaata liikkuvuutta, mutta näiden välineiden niitä ei tulisi käyttää väärin hyväksi sillä tavalla, että että poistetaan uudistuksia, jotka on kohdistettu tiettyjen maiden kansalaisiin. Eli meillä täytyy olla jonkinlaisia varaventtiilejä. Automaattinen tunnustaminen ammatillisissa pätevyyksissä – No, niitä on asetettu tietyille lääketieteellisille ammateille, mutta niitä ei automaattisesti tule laajentaa koskemaan muita ammattikohtia, koska jäsenvaltioiden välillä on usein hyvin suuria eroja näiden koulutusjärjestelmien välillä ja on hyvin hankalaa monesti saada aikaan tällaista automaattista tunnustusta. Esimerkiksi fysioterapeutin ammatti Kreikassa – vaaditaan yliopistotutkintoa, kun taas toisissa jäsenvaltioissa riittää, että joku on saanut toisen asteen koulutuksen tutkinnon harjoittaakseen tätä ammenttia. Toiseksi, jos tunnustetaan ilman arvioita näitä pätevyyksiä, niin silloin meillä ei ole varmistusta siitä, ovatko nämä tiedot riittäviä ja vastaavatko ne näitä teknisiä vaatimuksia. Eurooppalainen ammattikortti, no meidän mielestämme tulisi vaatia myöskin vastaanottavan maan kielitaitoa ja täytyisi varmistaa tämä kielitaito. Lisäksi sitten direktiivin muutos. No meidän, me ehkä olemme tekemässä tätä direktiivin tarkistusta hieman liian varhaisessa vaiheessa. Ehkä meidän tulisi kerätä kokemuksia enemmän, jotta meillä olisi enemmän kokemusta siitä, miten se toimii. Ehkä meidän tulisi tilata lisää tutkimuksia. Ja sanon tämän sen takia, että kun me nyt haluamme luoda tällaisen todellisen rajattoman unionin, niin minun mielestäni olisi tärkeää, että me emme lisää ongelmia kansallisella tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Filippo Puppiikko Italian senaatista. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kun uudistetaan direktiiviä, niin tämä saattaa myöskin antaa meille suuren mahdollisuuden antaa oikeita vastauksia moniin ongelmiin, jotka ovat tulleet soveltamisen ensivaiheessa esille. Eurooppa ei voi luopua siitä, että omaa sisämarkkinaa kehitetään. Erityisesti kun ajatellaan, kuinka vaikea talouden vaihe on tällä hetkellä menossa. Kuitenkin tässä meidän pitää sit sitten voittaa epäilykset, vihamielisyys, pelot, kuten tässä Monti mietinnössä on tullut selville. Ja myöskin pystyä estämään kansalliset blokkaustoimet. Pitää luoda selkeitä sovellettavissa olevia säännöksiä kaikille 30 maalle. Jos luodaan vaikka yksittäisille maille yksittäisiä ratkaisuja, tai sitten toisaalta luodaan sitten eri ammattiryhmille eurooppalaisia standardeja kuluttajien suojelmiseksi, niin tässä pitää ottaa sitten huomioon kuitenkin vähimmäistasot, mitä tulevat, tulee ammattikoulutukseen. Minusta on erittäin mielenkiintoinen tämä ehdotus, joka tuli esille täällä tässä Saksan insinööriliitolta, joka minun mielestäni on erittäin hyvä aloite, kuinka voidaan aloittaa harmonisointiprosessi tällaisen ammattikortin avulla, joka on siis sitten eurooppalainen ammattikortti, joka tapahtuisi vapaaehtoisesti ensimmäisessä vaiheessa, mutta voin kuvitella, että myöhemmin tämä saattaisi olla sellainen tavoitte, jotta tämä kortti tunnustettaisiin vastavuoroisesti ja tämä myöskin ottaisi huomioon sitten ammattipätevyydet. Ja me otan myöskin huomioon nämä Rumble-tutkimukset ja sen tulokset. Sen tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia, kun katsotaan vaikka terveydenalan ammattilaisten, erityisesti eh, provisorien, sairaanhoitajien ja kätilöiden ammattitutkimuksia. Meidän pitää jatkaa Bolonian tiellä korkeakouluopetuksessa. Tämän prosessin tulee jatkua. Mutta myös ammattilainen kokemus ja ammattiliittojen pitää tulla tähän mukaan, sillä ammattikoulutuksen toiminta, se voi antaa myös panoksen siinä vaiheessa, kun pyritään määrittelemään eurooppalaista tietojen ja taitojen ja ammattitaitojen Eurooppaa. Tämä tulee esille myöskin eh, kansallisten ja parlamenttien ja hallitusten toiminnassa, niiden pitää myöskin olla mukana tässä. Ja kuitenkin sitten myös parlamentti juuri tässä valiokunnassa antaa sääntelyn kehittelylle hyvän puitteista. Kiitoksia. Je retiens bien ce que vous venez de dire pidän mielessäni sen, mitä sanoit, ja aivan erityisesti tämän viimeisen lauseen, koska jos me haluamme positiivisella tavalla mennä eteenpäin, niin se on täysin välttämätöntä. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni herra Jyvänille. Hän on Euroopan parlamentin jäsen, mutta samaan aikaan hän toimii ammatissa, johon tämä asia vaikuttaa. Niin, olen todellakin lääkäri, kuten moni muukin tässä salissa. Ja tässä mielessä sain tästä asiasta tietoa jo paljon ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen. Tässä on sanottu paljonkin asioita ja Roa Weiler veti hyvin yhteen koko tämän asian. Hän sanoi, että me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että tämä tapa edetä ammattikunta ammattikunnalta, se on paras tapa. Ja jos me emme ole tästä vakuuttuneita, niin ainakin kansalaiset ovat tästä vakuuttuneita. Ja tämä on se todellinen vaikeus, koska ihanteellisessa maailmassa – jos ammatit olisivat identtisiä jäsenmaasta toiseen, niin se olisi ihanteellinen tilanne, mutta näin ei ole. Eh, Iso-britannialainen sairaanhoitaja ei tee käytännössä samaa työtä kuin ranskalainen sairaanhoitaja, jos kaikki ammatit todellisuudessa todellakin vastaisivat samaa tehtävänkuvausta. Ja etenkin, jos koulutukset olisivat eh, identtisiä, nämä alkukoulutukset, niin silloinhan me emme enää tänä, tänä päivänä me emme edes keskustelisi tästä asiasta koska yhdessä jäsenvaltiossa jäsenvaltiossa A ei tunnusteta koulutusta, joka on annettu jäsenmassa B. Eli koska tämä asia kiinnostaa meitä, niin minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että jotta me emme löydä itseämme täältä 50 tai 15 vuoden päästä tarkastelemassa sitä, miksi direktiivi ei toiminut, niin on tärkeää, että me puroidumme tämän asian juureen, toisin sanoen tämän alkukoulutuksen harmonisointiin. Toiseksi todellinen ongelma, te sanoitte, monetkin mainitsevat tämän, siis tämä pelko ja sisäänpäin käpertyminen kansallisella tasolla. Joko ammatinharjoittajat auttavat meitä löytämään ne yhtymäkohdat ja on tiettyjä asioita, jotka mahdollistavat sen, että me voimme toimia niin, että ranskalainen lääkäri saa koulutuksen saman tavalla, samalla tavalla kuin italialainen tai romanialainen lääkäri. Ja jos näin on, niin silloin tämä, tässä varmaan onnistutaan. Mutta toinen mahdollisuus on se, että lainsäätäjinä voidaan hieman hoputtaa näitä asioita äh, tietyillä välineillä. Välineillä, joiden tarkoituksena on taistella näitä kansallisia pelkoja vastaan. Näissä kansallisissa peloissa on kysymys äh, niitä voidaan helpottaa sillä tavalla, että keskustelemme toinen toistemme kanssa. Jos kaikki ammattikunnat joutuvat, joutuisivat esimerkiksi kouluttautumaan osaksi ulkomailla, ja jos kaikki ne, jotka kouluttavat, niin heille olisi annettu mahdollisuus työskennellä ulkomailla. Toisin sanoen tässä puhutaan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudesta niin silloin todettaisiin, että tässä on hyvä keino hälventää näitä pelkoja ja saada aikaan hyväksyntää puolin ja toisin akkreditointi, siis opettajien ja koulutuksen kohdalla. Eli en nyt aio toistaa tässä kaikkea, mitä tässä on nyt täysin oikeutetusti sanottukin, mutta näyttäisi siltä, että ensimmäiseksi tässä on kysymys teknisistä esteistä ja toiseksi sitten psykologisista pelkoon liittyvistä e-, esteistä, eli näistä koulutuseroista huolimatta, niin olen vakuuttunut siitä, että me kaikki saamme ihan yhtä hyvää hoitoa olipa kysymys mistä Euroopan kolkasta tahansa, vaikka lääkäri ei ihan samaa koulutusta sitten saakaan. Kiitos. Merci. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa paronitar Okasin. Hän tulee Ison-Britannian ylähuoneesta ja hän on sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, very much indeed, Madam Chairman. Um, as chairman of the subcommittee that... Kiitoksia tämän alakomitean tietenkin joka katsoo juuri tätä asiaa. On sitä mieltä, että ammattiharjoittajan pitäisi pystyä liikkumaan vapaasti yhtenäismarkkinoilla sisämarkkinoiden sisällä. Mutta UK-kokemukset osoivat, että tämänhetkinen järjestelmä ja sen työpano ei ole ihan täydellistä vielä, kuten olemme kuulleet täällä. Me haluamme sen järjestelmän, joka on yksinkertainen, helposti ymmärrettävissä sekä ammattiharjoittajille että julkisuudelle, avoin, luotettava, edullinen ja myöskin petoksien suhteen tarkastettu, kohta huomioon, mitä täällä mainittiin Italian parlamentin edustajien taholta aikaisemmin. Direktiivin pitää antaa mahdollisuus jäsenvaltioille taata se, että muiden jäsenvaltioiden ammattiharjoittajat tarpeeksi kykeneviä toimimaan ammatissaan turvallisesti. Emme saa olla tässä liian lepsuja. Meidän pitää vaatia myös kielikykyä. On pitää myöskin taata se, että toimivaltaiset ja viranomaiset jäsenvaltioissa keskustelevat tehokkaasti keskenään, jotta tuo Rova Steelerin esimerkki meppi UKsta, että silloin silloin Espanjan viranomaiset ottavat todellakin yhteyttä meidän lääkärikomiteamme ja kertovat heille, että tämä lääkäri on äh, ammatinharjoituspäätävyys ähm, on pois. Tässä pitää toimia yhteistyössä, mutta totean myöskin, että totesin alussa tässä, että on hyvin tärkeää, että ammattien pitää liikkua vapaasti, tietenkin ottaen huomioon kaikkien turvallisuuden samalla. Kiitoksia.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 kun on katsonut, että Euroopassahan meillä on pitkät menettelytavat ja kaiken näköisiä ongelmia, niin vuonna 2010 me olemme vihdoinkin saaneet presidentin allekirjoittaman lain, jonka mukaan tätä lainsäädäntöä tullaan muuttamaan Kreikassa ja tullaan sopeuttamaan tämän lainsäädäntö tämän direktiivin mukaiseksi. Äh, herra Diamapolo, joka oli aikaisemmin EU-ssa komission jäsenenä, on nyt vastuussa tästä prosessista. Joten ellei nyt ole kovin väärässä, rouva puheenjohtaja, niin äh, tätä ei otettu mukaan tähän heinäkuun äh, tulostauluun, joten tämä taulukko ei varsinaisesti heijastele kehityskulkuja ainakaan minun kotimaassani. Joten tässä ei ole nyt kysymys siitä, onko tässä epäröity direktiivin toimeenpanossa päinvastoin. Haluan vain painottaa tätä ja haluaisin varmistaa, että seuraava tulostaulikko heijastelisi Kreikan todellista tilannetta. Ja mitä tulee näihin myöhästymisiin Kreikassa tämän direktiivin toimeenpanossa, niin Kreikan hallitus on sitoutunut siihen, että se korvaa tämän menetetyn ajan ja ottaa sitten kiinni näissä, näillä aloilla. Ja Kreikka pyrkii nyt kaikilla aloilla toimimaan niin, että saadaan toimeenpantua yksityiskohtaisesti nämä asiat niin, että voidaan selvitä näistä byrokraattisista ongelmista, joita meillä vielä kasapäin on. Meillä ei kuitenkaan ole mitään valtavia ongelmia. Italian kollega mainitsi tässä tietynlaisia ongelmia, joita saattaisi olla olemassa, mutta Kreikassa tilanne on hyvin pitkälti hoidettu. Italia Kreikan tavoin on alueella, jolla on erityisiä ongelmia, jotka ovat tälle alueelle tyypillisiä. Haluaisin vain lisätä siihen, mitä Rova Balli sanoi, nimittäin se, että meillä on politeknisiä kouluja Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joilla on oma oppisuunnitelmansa. suunnitelmansa ja siinä heillä on tiettyjä ähm, moduleja, jossa äh, pyritään suojaamaan tiettyjä toimia. Näitä tällaisia vastaavia ei ole muualla maailmassa. Ja Kreikassa tämä on kuitenkin hyvin tärkeää äh, ihmisille, jotka työskentelevät rakennussektorin äh, alalla, joten arkkitehdit, lääkärit, kätilöt, proviisorit, nämä ovat ammatteja, jotka automaattisesti tunnustetaan ilman erityisiä menettelytapoja. Eikä meillä ole ollut mitään suurempia ongelmia tähän päivään mennessä. Jotkut puhujat tänään ovat kuitenkin maininneet kieliongelman. No, en halua palata siihen, mutta se on ongelma. Joten vielä kerran, rouva puheenjohtaja, haluaisin painottaa. Meidän haluamme ö, toimia tehokkaasti mukana tässä menettelyssä. Meidän täytyy huomioida myös ne kokemukset, joita me olemme saaneet tästä direktiivistä ja vuoropuhelu parlamentti, kansallisten parlamenttien kanssa, sen on jatkuttava. Se on ainoa tapa sitoutua tähän jatkossakin. Kiitos. No, te voitte käydä dialogia äh, Kreikan äh, parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, koska seuraavaksi puheenvuorossa saa Filides. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minulla on kaksi huomiota. Ensimmäinen liittyy näihin työoikeuksiin ja työntekijöiden liikkuvuuteen rajat ylittävällä tavalla. Se on yksi eh, Euroopan unionin peruspilareista työllisyyden alalla. Ja myöskin ammattipätevyyksien tunnustaminen on tärkeä osa tätä politiikkaa. Esitänkin kysymyksen mitä tulee tähän ammattipätevyyksien tunnustamiseen direktiiviin, niin voidaanko se yhdistää näihin eri työehtosopimuksiin, joita jäsenvaltioissa on. Me pahoin nimittäin pelkäämme, että jos nämä suljetut ammattikunnat avataan, niin sillä saattaa olla työoikeuteen vaikutuksia. Meidän täytyy löytää sellainen uudistustapa, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden oma tilanne näissä asioissa. Toinen kysymys liittyy sitten näihin laittomiin rajat ylittäviin toimiin. Tämä tapa, jolla näiltä suojaudutaan, no meillä on siis ammattikuntia, joissa tapahtuu laittomuuksia. Meillä on kuitenkin uudistuksia, joilla me voimme välttyä tällaisilta väärinkäytöksiltä ja hoitovirheiltä. Ja kuitenkin nämä henkilöt voivat sitten siirtyä toiseen jäsenvaltion harjoittamaan ammattiaan. Onko meillä jonkinlainen eurooppalainen keino, jolla me voimme tällaisiin tapauksiin puuttua? Millä tavalla me takaamme sen, että oikeusvarmuus tässä näissäkin tapauksissa toteutuu? Ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijoille, jotka, jotka ehkä vastaavat näihin tärkeisiin esittämiin kysymyksiin, niin antaisin puheenvuoron herra Jazinskille. Hän tulee Puolan parlamentista. pani przewodnicząca! jestem z polski w polsce. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Puolasta. Ja kun kyseessä on myös tämän direktiivin täytäntöönpano Puolassa, niin ei tässä ole mitään valittamista oikeastaan. Kaikki on aika hyvin, mutta haluaisin todeta erään toisen asian. Ilman muuta pätevyydessä on eroja. Tämä perustuu menneisyyteen asia ehkä toisin kyllä insinöörien suhteen, mutta kuitenkin näiden insinöörien työllä ei ole suoraa vaikutusta ihmisten terveyteen tai elämään. Toisin tilanne on sitten äh, lääkäreiden ja muiden hoitavien ammattien suhteen. Täällä tilanne on toinen. Ja tässä eroja pitäisi saada pois, mutta niitä tällä hetkellä kuitenkin on. Minusta on hyvä, että Euroopan parlamentti tekee jotain asian eteen ja meillä on myös tuloksia näkyvissä. Haluaisin kysyä esittelijöiltä, että ovatko hallitukset ja ammattijärjestöt onko heillä ollut toisenlaisia lähestymistapoja tiettyjen ongelmien ratkaisuun. Uskoisin, että hallitukset katsovat asiaa toiselta näkökulmalta, koska kyseessähän on hyvin suuri turvallisuus- ja terveysriski. Ja saattaa olla myöskin, että ammattijärjestöillä on myös toinenlainen, toisenlainen katsantokulma asiaa, Koska ehkä heille taas on tärkeää, että kilpailua vähennetään – ja näissä säännellyissä eh, ammateissa tämä on varmaan vielä enemmän esillä. Joten insinöörin toimesta tietenkin eh, talous kehittyy eri maissa ja Euroopassa, kun taas sitten lääkärien suhteen eh, erot ovat toisella tasolla. Merci. Alors avant... Kiitos. Ennen kuin otetaan vastaukset asiantuntijoilta, meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Scott Catherine Styler, no nyt en täysin tuhonnut hänen nimeään, ja sitten Antonio Correa de Campos, jolta vein puheenvuoron hetki sitten, eli on aivan normaali, että annan hänelle uudelleen puheenvuoron. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Tämän edellisen puhujan jälkeen mietin tässä koska esittelijä puhui tässä rakennussektorista ja rakennussektori on ehkä terveyden ja työsuojelun kannalta vaarallisin sektori. Eli jos insinööri tekee väärän ratkaisun ja rakennus romahtaa ja tappaa ihmisen, niin en aikaisemmin nähnyt tätä eroa, mutta nyt ymmärrän, että on tärkeää, että koulutuksessa ja pätevyyksissä on tiettyä johdonmukaisuutta – terveyssektorin sisälläkin on suuria eroja, eli meidän täytyy todellakin onnistua tässä. Mutta minä haluaisin esittää kysymyksen. Herra Fuchs valitettavasti on jo poistunut, mutta hän puhui siitä, että insinöörien pätevyydet ja koulutustiedot löytyvät internetistä. Haluaisin tietää, päteekö tämä sama proviisoreihin. Ja mikä olisi sitten reaktionne tällaiseen ammatilliseen e-korttiin, jotta näitä tietoja voitaisiin netin välityksellä vaihtaa. Herra Juvain puhui näistä eroavaisuuksista eri sairaanhoitajien välillä. Eri sairaanhoitajiin kohdistetaan erilaisia sääntöjä maasta riittyen, miten me voisimme vaihtaa näitä parhaita käytäntöjä. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, kun me puhumme koulutuksesta, kun me puhumme, palaamme tähän standardikeskusteluun. Eli tässä nyt ei ole niinkään kysymys siitä, mitä sairaanhoitaja tekee Isossa Britanniassa tai Ranskassa, vaan mikä se yleinen standardi on. Eli jälleen kerran tässä on kysymys tuloksista ja haluaisin tietää, tästähän on käyty tässäkin valiokuntassa keskustelua tästä standardisoinnista, mutta haluaisin tietää, mitä nämä ammatti- ja asiantuntijat ovat mieltä tällaisesta ammatillisesta e-kortista. Obrigado, Bernard. Obrigado, eh, Kiitos, Bernadette. Minun kotimaassani noin 15 prosenttia meidän lääkäreistämme ja sairaanhoitajistamme tulevat ulkomailta. Jos katsotaan paikallisesti tuotettuja lääkäreitä ja sairaanhoitajia, niin se lukumäärä ei vastaa meidän tarpeitamme. Joten meidän täytyisi kouluttaa noin 2500 ekstra lääkäriä ja sairaanhoitajia, mutta tällä hetkellä järjestelmässä on tulppa ja se, mitä nyt tapahtuu, on, että kansalliset laitokset, jotka ovat vastuullisia terveydenhuollosta, heillä on parhaat mahdolliset äh, pyrkimykset toki, ja he puhuvat siitä, että liikkuvuus olisi hyvä ja että ihmiset voivat liikkua maiden kesken, mutta sitten me kuitenkin äh, ohitamme sen, mitä jossain tietyssä maassa tapahtuu, todella. Joten minun kotimaassani tilanne on ongelmallinen Joissain jäsenvaltioissa tilanne on hyvin hallittua, toisissa ei. Joillain alueilla tarve on korkea, joillain ei. Ja tämä on ongelma. Kansallinen protektionismi, eh, ei, se ole, ei siinä ole oikeastaan kysymys siitä, että kansallisvaltio pyrkisi suojelemaan omia rakenteitansa, vaan siinä on enemmänkin ammattijärjestöt kyseisessä maassa, jotka suojelevat omia etujaan. Ja sen vuoksi minun ehdotukseni olisikin, että kun komissio tekee tutkimuksia tällä sektorilla, sen tulisi ottaa huomioon nämä erityispuitteet kussakin jäsenvaltiossa. Koska toki on kansainvälisiä elementtejä, yhteisiä elementtejä, OECD on julkaissut tutkimuksen, jossa on katsottu, mitä äh, esimerkiksi äh, sairaanhoitokustannukset ovat kussakin maassa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista informaatiota. Mutta minusta meidän ei nyt pitäisi lähteä tässä vertailemaan sitä, onko direktiivit toimeenpantu hyvällä tavalla äh, ilman, että mentäisiin vielä enemmän yksityiskohtiin sillä tavalla, että me ymmärtäisimme, mitkä, mikä se konteksti kussakin maassa on ja minkä takia jokin direktiivi ei ole tullut toimeenpannuksi. Ilman mikrofonia. Alors pour répondre Jotta nyt, niin, meinasin unohtaa kollegani. En minä halua keneltäkään puheenvuoroa viedä. Herra Kiitos Bernadette, että sain uudelleen puheenvuoron. Haluaisin esittää asiantuntijoille kysymyksen. Kaikki lääketieteessä puhuvat tästä lääketieteellisestä riskistä Kysymykseni on yksinkertainen ja uskoisin, että ette osaa tähän vastata, koska numerotietoja ei ole, mutta haluaisin tietää, onko tästä määrällistä tietoa. Minulla on hieman sellainen olo, että tämä tärkeä argumentti, siis se on tärkeä, mutta minulla on sellainen olo, että sitä käytetään tai sitä voidaan käyttää tekosyynä tämän koko järjestelmän jumiuttamiselle. Ranskassa ollaan sitä mieltä, että 10-50 000 henkilöä kuolee ranskalaisissa sairaaloissa tällaisien sairaalainfektioiden tai muiden sivuvaikutusten takia. Ja näitä virheitä ovat tehneet siis täysin koulutetut lääkärit. Eli yhtäältä puhutaan 10, 20, 30, 50 tuhannesta potilasta, joka kuolee joka vuosi ammattilääkärien käsissä. Ja sitten ei puhutakaan näistä lääkäreistä, jotka eivät ole koulutettuja, jotka tulevat sitten laittomasti tekemään työtä toiseen maahan. Eli tässä vain herää kysymys siitä, Onko tämä tilastotieteellisesti, se ei, ei yksilökohtaisesti, mutta tilastotieteellisesti, eikö tämä ole tällainen pseudoongelma? Eikö tässä ole kysymys tekosyystä, jolla jarrutetaan koko tätä integraatioprosessia? Minä lisäisin tähän kysymyksen, joka tuli mieleeni heti sen jälkeen, kun Juvan oli puhunut, koska siis meillähän on toinen direktiivi, joka liittyy lääketieteeseen, eli potilaiden oikeudet ja rajat ylittävä terveydenhuolto. Me olemme tehneet töitä työryhmässä ja siellä puhuttiin näistä riskeistä ja sanottiin, että ne ovat niin minimaalisia, että niitä ei melkein ole olemassakaan. Ja numerotiedot ovat hyvin epämääräisiä. Minä olen kyllä sitä mieltä, että riskejä on olemassa. No tilastotiedot ovat sitä, mitä ne ovat, mutta ehkä tässä tämänpäiväisessä keskustelussa me voisimme tästäkin keskustella Eli nyt annan puheenvuoron ensin herra Fortuille. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. On totta, että tässä on esitetty paljonkin kysymyksiä parlamentaarikkojen suilla ja on hyvin hankala vetää niitä kaikkia yhteen. Mutta haluaisin ennen kaikkea puhua tässä provisorina, koska minun tehtäväni hän liittyi provisoreihin. Myös se seikka, että minua pyydettiin johtamaan tätä työryhmää, jossa keskustellaan eurooppalaisesta ammattikortista koskien näitä viittä lääketieteellistä ammattia, joka siis kuuluu myöskin tämän direktiivin piiriin, siis proviisorit, sairaanhoitajat, lääkärit, suukirurgit ja kätilöt. Mutta on siis selvää, että tämä tehtävä, ja ehkä tästä syystä sallinkin itselleni meneväni eteenpäin, me menimme paikan päälle ja me tapasimme kaikkien eurooppalaisten maiden toimivaltaiset viranomaiset. Ja kuten äsken sanoin, niin tässä on kysymys ammatti-ihmisistä, joita hallinnoivat joko heidän omat järjestönsä tai ministeriöt. Ja kaikki, no en tietenkään väitä, että kaikki on hyvin kaikkialla, mutta yleisesti ottaen en usko, että näiden lääketieteen ammattilaisten ja ministerien välillä on erimielisyyksiä tai että he vastustaisivat tätä asiaa tai että heillä olisi jonkin, jotenkin liian kapea näkökulma ja että päädyttäisiin protektionismiin, kun pelättäisiin, että provisoreja esimerkiksi tulisi Ranskaan muista Euroopan unionin maista. Päinvastoin, kun me loimme tämän projektin, niin sen tarkoituksena nimenomaan oli helpottaa tätä liikkumista. Haluttiin vain asettaa tiedyt ehdot tälle liikkumiselle. Eli on hyvin tärkeää pitää mielessä tämä hieno ero. Tietenkin myöskin sitten, miten tämä nyt sanoisin, potilasturvallisuus täytyy muistaa. Mutta meillä ei ole numerotietoja aivan kuten tässä todettiin. Me emme tiedä tästä sen tarkemmin. Mutta emme me tiedä myöskään sitä, kuinka monta ihmistä lääketieteen alalla toimii Euroopassa kun tarkastellaan WHOn äh, numerotietoja ja meidän ryhmämme äh, saamat tiedot, kun tapasimme toimivaltaisia viranomaisia, jossa meille tarjottiin näitä listoja ammattissa äh, harjoittavista ihmisistä, niin nämä listojen erot ovat huomattavat. Me tapasimme tämän ryhmän kanssa WHOn jäseniä ja me yritimme tehdä yhteistyötä. Halusimme lähteä liikkeelle samoista lähtökohdista, koska kun puhutaan lääketieteen ammattilaisista, niin tietyt ottavat huomioon kaikki mahdolliset ammatit toiset ottavat vain huomioon ne, jotka ovat varsinaisessa kontaktissa potilaisiin. Toiset ottavat huomioon kaikki nekin, jotka toimivat lääketeollisuudessa. Eli meidän täytyisi yhdistää kaikki voimamme työstääksemme tätä asiaa. Eli tänä päivänä me olemme tilanteessa, jossa todellakin on hieman epämääräisyyttä näiden numerotietojen suhteen, mutta meidän tehtävänämme on työstää niitä. Ja tässä minun mielestäni, no hetki sitten puhuin tästä eurooppalaisesta toimivaltaisten viranomaisten rakennelmasta, jonka haluaisimme luoda. Tämä on päätös, jonka meidän työryhmämme viimeisiksi teki ja tarkoituksena on siis tarkastella sitä, miten nämä eri toimivaltaiset viranomaiset saatettaisiin yhteen. Ja kun me tämän tilannekatsauksen loimme, niin me tajusimme, että Euroopassa on yli, 900 toimivaltaista viranomaista käsittelemässä näitä asioita. Mutta jos otan esimerkiksi Viron, Virossa on yksi virasto, eli Virossa on yksi virasto näitä viittä ammattikuntaa varten. Ja Ranskassa taas on viisi viranomaista viittä ammattikuntaa kohtaan. Jos otetaan Italia, No minä en tietenkään, minulla ei ole mitään Italiaa vastaan. Päinvastoin me olemme tehneet paljonkin yhteistyötä italialaisten kanssa ja heillä on jo lääkäreille tällainen ammattikortti olemassa, mutta Italiassa on yksi toimivaltainen viranomainen per ammattikunta per alue, eli heillä näitä on satoja. Eli todellakin paljon koordinointityötä on tehtävänä ja meidän täytyisi tarkastella näitä projekteja, joihin meidän täytyy lähteä mukaan. Ja tässä on mielenkiintoista työtä tehtävänä parlamentin jäsenten, vir- toimivaltaisten viranomaisten välillä. Enkä pidä tästä sanasta järjestö, koska me emme ole järjestö, me olemme liitto. Tämä ei nyt ole ihan sama asia. Me pidämme kiinni etiikasta ja deontologiasta, emmekä niinkään asioiden taloudellisesta puolesta, koska se ei meille kuulu. Mutta tässä meillä on työsarkaa edessämme. Meidän tulee tehdä työtä hallitusten kanssa. No voisin vielä puhua pidempäänkin, koska tähän liittyy niin monia kysymyksiä. No toivon mukaan meillä on mahdollisuus tehdä vastaisuudessakin yhteistyötä, esimerkiksi tämän tyyppisissä kuulemistilaisuuksissa. Sitten äh, herra Hazel. Thank you very much, Madam Chair. Um, Kiitos äh, puheenjohtaja. Vastatakseni näihin eri kysymyksiin, minun on vaikea ehkäpä hyvällä tavalla äh, tuoda esiin 27 viranomaisen näkemykset, joten minun äh, puheenvuoroni oikeastaan perustuvat NMCn kantoihin. Ja lähden tässä nyt päinvastaisessa järjestyksessä. Minä uskon, että lääketieteellisellä neuvostolla on paljon tietoja ja tässä vetoaisin muun muassa GMCn puheenjohtajaan liittyen esimerkiksi lääkäreihin, jotka on koulutettu Ison-Britannian ulkopuolella, niin on todennäköisempää, että heidät kutsutaan kuultavaksi. Mutta uskon, että GMC voisi antaa teille nämä tiedot, jos te niitä haluatte. Mitä sitten tulee näihin standardeihin ja tulokseen? Tämä on jälleen hyvin mielenkiintoinen asia. Me saimme uudet standardit ihan hiljattain liittyen sairaanhoitajan rekisteröintiin. Ja tässä on kysymys uusista standardeista. Me puhumme yhä enemmän ja enemmän siitä, että meidän pitäisi painottaa enemmän tuloksia. Joten uskon, että tässä on potentiaalia, että pääsemme eteenpäin oikeaan suuntaan. Ja mitä tulee sitten online-koulutukseen, kätilöille. Meillä on vastaavaa sairaanhoitajille nimenomaan Isossa Britanniassa. Ja meillä on yksi tietty yliopisto, joka antaa online-koulutusta. Siellä on kehitelty erilaisia tällaisia online-moduleita, jotka koskevat nimenomaan teoriaa, mutta ei luonnollisestikaan sitten tätä käytännön kokemusta, mitä sairaanhoitajat ja kätilöt tarvitsevat. Mutta hyvin monet käyttävät näitä e-koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Sitten te puhuitte myös siitä, onko tämä estänyt työvoiman liikkuvuutta. No minun kokemukseni on se, että tämä direktiivi on ollut hyvin positiivinen ja lisännyt liikkuvuutta EU:ssa ja olemme todenneet, että tämä on ollut hyvin positiivinen kokemus Isolle Britannialle, kun me olemme saaneet sairaanhoitajia ja kätilöitä muista maista. Me prosessoimme noin 7000 sairaanhoitajia ja kätilöiden hakemusta EU-maista joka vuosi tämän direktiivin alaisuudessa. Toinen äh, hyvin positiivinen asia tässä äh, kyseisessä direktiivissä on se, että tämä verkosto, äh, jonka me loimme, jotta kokoamme nämä kokemusraportit, se tulee jatkumaan. Me olemme sitoutuneet, että tapaamme ja teemme jatkossakin työtä yhdessä, joten uskon, että tästä tulee tällainen jatkuva vuoropuhelu 27 vastuu viranomaisen kesken ja tätä kautta voidaan tehdä läheisempää yhteistyötä ja vaihtaa informaatiota ja toivon mukaan saamme sitä kautta myös enemmän standardoituja menettelytapoja. Sitten vielä mitä tulee tähän ammattikorttiin, niin NMC on ollut hyvin aktiivinen Isossa Britanniassa, kun tätä on käsitelty ja keskusteltu, mutta meillä on tässä tiettyjä ongelmia. Me emme periaatteessa tätä millään muotoa vastusta, mutta kuten jo sanoin, meillä on noin 650 000 ihmistä rekisterissämme ja jotkut heistä työskentelevät näillä niin kutsutuilla saarilla, Guernsey, Jersey, Falklandin saarilla ja Gibraltarilla. Ja sen lisäksi meillä on ainakin 10 000 rekisteröityä, jotka työskentelevät armeijan leivissä. Joten itse tämä toimeenpano tällaisessa ammattikortin tekeminen tulee olemaan varsinainen haaste. Mutta se ei tarkoita sitä, että me tukisi tätä konseptia. Jos me vain löydämme tavan, jolla sitä voidaan käyttää positiivisesti ja rakentavasti, niin uskon, että me olisimme valmiita tarkastelemaan tätä lähemmin. Ja tällä ehkäpä nyt katoin suurimman osan näistä kysymyksistä ja jos joku kysymys jäi vastaamatta, niin vastaan kyllä vielä lisää. Meillä on vielä viisi minuuttia aikaa ennen kuin komission jäsen Barnier tulee paikalle. Onko kenelläkään mitään spontaaneja kysymyksiä? Minulla on yksi, jos muita ei ole. Haluaisin esittää asiantuntijoille kysymyksen, koska tässä puhuttiin paljon kielikoulutuksesta ja yliopistokoulutuksesta ja ammattiihmisten kielikoulutuksessa silloin, kun on kysymys liikkuvista ammateista. Ja me tiedämme, että lääketieteen alalla, jotta taattaisiin potilasturvallisuus, tämä on tärkeää, mutta jotta turvattaisiin myöskin oikeusvarmuus lääkärien kohdalla tässä mieleeni tulee nukutuslääkärit ja kirurgit. Eli on hyvin tärkeää kommunikoida potilaan kanssa, jotta saataisiin tietää, onko allergioita tai muita. Eli tämä työryhmä, niin voidaanko Onko tässä työryhmässä otettu jo huomioon käsittelynalaiseksi tämän kielikoulutuksen pituus ja olisiko se pakollinen vastaanottomaassa? Ja tällainen kolmen viikon intensiivikielikurssi, onko se riittävä vai pitäisikö hieman syvällisemmin opiskella näitä teknisiä lääketieteen termejä? Minkälainen olo teillä on? Esitän tämän kysymyksen molemmille asiantuntijoille. Meillä on aikaa. Je au, au, niveau, au niveau de la forme, au niveau de... Niin, mitä tulee vastaanottamaan kielen käyttöön. No se on meidän kannaltamme todellinen ongelma ja tehän tiedätte varsin hyvin, että tähän saakka meille on suositeltu sitä, että ei systemaattisesti kysellä, esitä kysymyksiä henkilöille, jotka tulevat maahan työskentelemään. Tämä häiritsee meitä. Meidän mielestämme tässä asiassa tulisi mennä eteenpäin. Miten me tänä päivänä sitten toimimme? No en tiedä voinko tämän sanoa, mutta mm, kun me olemme suht varmoja sen suhteen, että toisesta maasta tuleva ammatinharjoittaja ilmaisee itseään hyvin, jos belgialainen tulee Ranskaan, niin yleisesti ottaen oletamme, että hän osaa puhua ranskaa mutta jos meillä on epäilyksiä, kun joku tulee hieman kaukaisemmasta maasta, niin silloin me otamme puhelimen käteemme sillä tekosyyllä, että täytyy saada hieman lisätietoa. Me keskustelemme tämän henkilön kanssa. Eli tässä me saamme jonkinlaisen käsityksen siitä, missä mennään. Mutta tänä päivänä meillä ei ole hänellä vielä systemaattista oikeutta esittää hänelle spesifisiä kysymyksiä. Ja meidän mielestämme tämä ei ole oikein. Meidän mielestämme tässä ei mennä potilasturvallisuuden suuntaan. Eli tämä on minun mielestäni sellainen asia, jossa tulisi todellakin mennä eteenpäin. Thank you. As I said in the, um, pres- niin, kiitoksia, kuten totesin jo esityksessänikin. Suurin osa viranomaista tunnustaa sen, että kielikysymys on tärkeä työnantajille. Kuten täällä todettiinkin jo selkeästi, niin UKssa joko onko sitten sääntelijältä sama roolinsa, niin se ei ole vielä selvillä tässä vaiheessa, mutta meitäkin kiinnostaisi selvittää tätä asiaa vielä. Haluaisin tehdä pienen erittelyn tässä tämän suhteen, että se, että pystyykö rekisteröimään tai, tai työllistymään. Nämä kaksi asiaa ovat välttämättä ihan sama asia. Mutta tässä on selkeää todistetta, että kielitaidon puute on sellainen asioita, että ainakin 50 prosenttia toimivaltaisviranomaisista on kiinnittänyt huomionsa tässä, kun puhutaan sairaanhoitajista ja kätilöistä. Ja sitten tämä Ranskan kollega mainitsema asia täällä. Tässä on kyse siis viestintäkyvyt. Ja tämä saattaa olla hyvinkin haastava toiminta jo oman maan kansalaisille, ja varsinkin sitten, jos tulee ulkomailta. Eikä pidä aliarvioida sitä, että kyllä terveydenalan ammattilaisilta vaaditaan hyvin kattavia kommunikointikykyjä, riippumatta siitä, missä heidät on koulutettu. Merci pour vos témoignages. Kiitos. Haluaisitteko te lisätä tähän jotakin, Roa Pedersen? No. En. Hyvä. Kaksi puheenvuoropyyntöä, Lechner ja Juvin. Ich will einfach nur, weil es mir gerade einfällt, noch mal ganz kurze Bemerkung machen. Es gibt Ihan äh, lyhykäisesti myös niitäkin tapauksia. Ajattelen vaikka britti äh, kansalaista, joka viettää suurimman osan ajansa Espanjassa, niin äh, milloin, miksi silloin ei voisi antaa luvan tällaiselle ei-espanjankieliselle lääkärille, joka siellä voisi toimia omien asiakkaidensa parissa. Minusta meidän täytyy myös huomioida markkinat ja se suuri yleisö siellä. Ja jos tarvitaan englanninkielistä lääkäriä, ja minä en ainakaan itse, eli ole pakko, menisin lääkärille, joka ei puhu minun äidinkieltäni. Joten toimitaanko tällaisissa tapauksissa järjestelmällisesti? Tämä on hyvä kysymys. Minä itse matkustan usein Espanjassa ja näen siellä usein brittejä, jotka asuvat äh, siellä ja he eivät kuitenkaan osaa sanaakaan espanjaa. No tästä kielestä, no herra Lechnerin kommentista loistaa läpi se, että tämä on paljon monimutkaisempi ongelma kuin miltä se näyttää. Siis olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Ja on tiettyjä ammattikuntia, jossa tällaista kielivaatimusta ei välttämättä tarvita. Silloin, jos joku on palkattu teknistä asiaa hoitamaan hänen taitotietonsa takia, niin silloin englannilla pärjää. Senhän me tiedämme silloin ei mitään muuta kieltä tarvita, mutta silloin kun on kysymys ammattikunnasta, jossa paikallisen kielen tuntemus on välttämätöntä ja esimerkiksi provisorin ammatti on sellainen niin se, että tällainen tarkastaminen ei ole mahdollista, niin se on ongelma mutta se on ongelma myöskin sen henkilön kannalta, joka asettautuu, joka hakee työtä, koska juridisesti ei ole mahdollista tarkistaa tätä kielitaitoa ja toisaalta sitten työnhakija ei voi virallisesti valittaa, jos hän ei tule valituksi. Eli meidän tulisi tunnustaa se, että tietyissä ammatissa kielivaatimus on vaatimus ja sen tulisi olla tunnustettu vaatimus ja sen täytyisi sitten samanaikaisesti toimia suojana tälle henkilölle, joka hakee työtä, jotta tämä henkilö voi sitten hakea muutosta päätökseen, joka on tehty, joka ehkä perustuu tällaisiin standardisoituihin kielivaatimuskriteereihin. Koska tämänhetkinen tilanne on täysin absurdi, koska käytetään sääntöä, jota ei ole olemassa, ja sitten kun sitä ei käytetä oikein, niin sitten henkilö ei voi edes puolustautua, koska sääntöä ei ole olemassa. Kiitos. Ja kohta komission jäsen Barnier ei ole vielä paikalla, niin täällä on puheenvuoropyyntö. Andes Paler on pyytänyt puheenvuoroa. Hän edustaa Unkarin parlamenttia. Ja sitten lopuksi vielä herra Repo. Eli ensin herra Spadler. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää puheenvuorosta minä sain hyvin mielenkiintoista tietoa täältä ja toivottavasti sitten Unkarin puheenjohtajakaudella ensi vuonna keskustelua voidaan jatkaa. Toivon myös, että tämän päivän kokemukset ovat sitten hyödyksi siinä vaiheessa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on seuraavanlainen. Meidän pitäisi tarkastella direktiiviä siinä mielessä, että me luo tähän uutta viranomaista. Kun tutkintoja tarkastellaan, niin niin joku viranomainen tekee joku päätöksen. Jos tämä viranomainen toimii hyvin, niin tämä päätös voidaan tarkastaa vielä myöhemmin, mutta mitään uutta tarkastusviranomaista ei tarvita. Sitten vielä toinen kommentti. Minä haluaisin puhua nyt kansalaisena, jonka kieli on hyvin erilainen kuin muiden eurooppalaisten kieli. Voin hyvin todeta, että jos joku haluaa oppia sen vastaanottamaan kielen, jossa hän aikoo myöhemmin toimia, niin silloin tämä henkilö varmaan menee kielikurssille. Ja minä uskon, että jos me voimme tätä kielikurssin tasolla pitää, niin kyllä tämä voidaan määritellä kriteeriksi. Kiitoksia. Tout à fait. Bon, très bonne remarque. Alors maintenant, monsieur... Erinomainen kommentti ja sitten herra Repo, joka hänkin varmaan esittää meille kysymyksen tai hänen johtopäätöksensä. Arvoisa puheenjohtaja, minäkin puhun harvinaista kieltä. Se on suomea. Kiitoksia mielenkiintoisista äh, lausunnoista ja aivan erityisesti minun lääkärikollegaani kiitän järkevistä kommenteista, mutta maallikkona haluan sanoa, että tämä kielikysymys juuri eh, hoitoalalla on aina suhteellinen ja se meidän pitää todella muistaa. meillä suomessa koko kesän eräs suurin uutisaihe oli se että eräs valelääkäri ennätti toimia kaksi vuotta lääkärinä ilman mitään koulutusta. miten se onnistui? se onnistui että hänellä oli liian hyvä kielitaito. hän pystyi kysymään kaikilta kollegoilta kaikki ohjeet kaikkiin vaivoihin ja potilaat olivat enemmän kuin tyytyväisiä Eli ollaan suhteellisia näissä asioissa. Ja kieli on tärkeä asia, mutta se on myös petollinen väline. Kiitos. No kollegani lisäsi tässä ongelmia sellaisiin paikkoihin, joita niitä, niissä ei aikaisemmin ollutkaan. No niin, nyt sitten toivotamme tervetulleeksi komission jäsenen Barnierin ja haluaisin sanoa, kuinka iloisia olemme sen suhteen, että hän on tullut sisämarkkinavaliokuntaan. Hänhän oli valiokunnassa kollegammekin jonkin aikaa ja sehän on vain positiivista, koska täten hän tietää parlamentin toimintatavat, hän tuntee parlamentti, Euroopan unionin toimielimet ja hän on yksi niistä harvoista komission jäsenistä, joilla on todellinen eurooppalainen visio. Se on harvinaista poliitikkojen keskuudessa yleisesti ottaen, jopa meidän omassakin keskuudessa. No meidän tulee olla rehellisiä täällä koska hyvin harvalla on todellinen eurooppalainen visio ja ajattelee sitä, miltä Eurooppa näyttää 50 vuoden kuluttua. Eli haluaisin kiittää herra Barnieria ja hänen palveluyksikköään, koska viime perjantaina te julkistitte nämä johtopäätöksenne tästä kertomuksesta, joka liittyy ammattipätevyyksien tunnustamiseen ja te analysoitte 170 raporttia, valtaisa työ, jonka palveluyksikkönne teki ja täten koko valiokunnan nimissä ja kansallisten parlamenttien nimissä haluaisin kiittää teitä tästä työstä. Tiedän, että teillä on edessännekin tärkeitä töitä edessänne, koska olemme kuulleet huhuja siitä, mitä aiotte huomenna esitellä yhteismarkkinalaiksi. laiksi sieltä löytyy positiivisia asioita ja haluaisimme todellakin kiittää siitä, että olette keskuudessamme tänään. Annan teille heti puheenvuoron, koska me kävimme tässä jo hyvin hedelmällisen eh, keskustelun. Paljon kysymyksiä jäi vielä ilmankin roikkumaan, mutta uskoakseni olemme oikealla tiellä, koska meistä keskuudestamme löytyy poliittista tahtoa Lissabonin puitteissa. Me haluamme toimia instituutioina paremmin ja myöskin yhteistyössä 27 kansallisen parlamentin kanssa. Eli annan teille puheenvuoron, no saatte puoli tuntia. Merci, madame. Kiitos rouva puheenjohtaja Vernio näistä kaunista sanoista. No kaikki eurooppalaiset komission jäsenet äh, heillä on eurooppalaisia visioita. No me emme aina puhu samoista näkökulmista, eivätkä taustamme ole samanlaiset, mutta nyt kun olen osa tätä Barroson johtamaan kollegiota, niin sieltä löytyy todellista eurooppalaista kunnianhimoa, jota me rakennamme yhdessä. Ja olen todella iloinen, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, voidessani osallistua ja Pyydän anteeksi, jos minun täytyy sitten heti tämän jälkeen poistua, koska kuten Ruo Vernio sanoikin, niin huomenna tulen esittelemään aika lailla omalaatuista työtä, jota me kutsumme yhteismarkkina lainsäädännöksi, joka on toimintasuunnitelma, jolla me uudelleen käynnistämme sisämarkkinat. Ja tässä suuntaudumme nimenomaan kansalaisia ja pk-yrityksiä kohtaan koska kansalaiset ovat toimijoita ja kuluttajia taloudessa. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne on sellainen, että meidän täytyy hakea kasvua sieltä, mistä sitä löytää. Me toimimme suurella 500 miljoonan kansalaisen markkinoilla ja sieltä löytyy paljonkin kasvumahdollisuuksia, jos markkinat toimivat tämän päivästä paremmin. Ja me lähdemme hakemaan tätä kasvua. Emme halua tässä toimia ilman ihmisiä tai ihmisiä vastaan tai ilman yrityksiä tai yrityksiä vastaan, vaan nimenomaan heidän kanssaan. Olen todella iloinen voidessani tervehtiä tässä Euroopan parlamentin jäseniä ja myöskin kansallisten parlamenttien jäsen. Ja olen itsekin ollut kansallisen parlamentin jäsen 20 vuotta, enkä suinkaan ole unohtanut tätä kokemusta kansallisen parlamentin jäsenenä olen todellakin hyvin vahvasti sitä mieltä, että on tärkeää, että me pidämme yhteyttä näissä eurooppalaisissa asioissa, joko täällä Brysselissä tai Strasbourgissa. Tämä on myöskin yksi ennakkoehto sille, että me voimme saattaa kansalaiset takaisin yhteyteen näiden suurien markkinoiden kanssa. Eli huomenna tulen esittelemään tämä yhteismarkkinalainsäädännön ja sieltä tulette löytämään suuntaviivoja, josta on puhuttu Louis Greshin mietinnössä. Ja tässä mieleeni tulee tämä kysymys sisämarkkinafoorumista ja monia muitakin asioita. Haluaisin myöskin sanoa, että olen seurannut tätä pohdintaryhmän työtä, jonka te perustitte ja jossa olivat jäseninä Ryyle, Lehner, Busoi, McLaakin aivan erityisesti. Eli olemme seuranneet näitä töitä hyvin valppaasti. Tulen puhumaan teille suorasukaisesti tästä tärkeästä aiheesta, koska tähän kuuluu tällainen inhimillinen ulottuvuus – näillä suurilla markkinoilla. Ja haluaisin ottaa esille kolme pääkohtaa. Mitä on tehty tämän direktiivin suhteen? Toiseksi, missä tänä päivänä ollaan? Ja kolmanneksi, mitä täytyy tehdä, jotta parannetaan tai jotta mentäisiin vielä pidemmälle? Ensimmäiseksi siis tästä saavutetusta tuloksesta. Viime joulukuussa te esititte minulle suullisen kysymyksen. Monet jäsenet äh, ilmaisivat tyytymättömyytensä. No silloin en vielä ollut äh, virallisesti komission jäsen, vaikka minua olikin ehdokkaaksi ehdotettu. Monet jäsenet todellakin ilmaisivat tyytymättömyytensä liittyen siihen tapaan, jolla direktiiviä on täytäntöön pantu ja nyt olen hieman en oikeastaan tiedä, miten tähän suhtautuisin. Olen tavallaan onnellinen ja helpottunut voidessani vahvistaa, että täytäntöönpano on viety päätökseen kaikissa 27 jäsenmaassa, mutta toisaalta sitten minulla on hieman vaikeuksia ymmärtää, miksi tähän meni kolme vuotta. Tämä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2005 ja se konsolidoi aikaisempia vanhempia tekstejä. Ja voidaan vain esittää kysymyksiä sen suhteen, miksi täytäntöönpanossa kesti niin kauan, koska suurin osa säädöksistähän oli jo oli olemassa aikaisemmissa teksteissä. Olivatko jäsenvaltiot sitä mieltä, että se ei ollut niiden kannalta prioriteetti? Minun mielestäni tämä on prioriteetti. Haluaisin muistuttaa, että meillä on 4600 säänneltyä ammattia Euroopan unionissa, siis 4600 säänneltyä ammattia. Ja tämä on ehkä syy siihen, miksi koska näitä säänneltyjä ammatteja on niin paljon ja joita osa teistäkin edustaa, tämä määrä on ehkä hieman monimutkaistanut tätä täytäntöönpanoa. Lääkärit, arkkitehdit, insinöörit, hiihtooppaat, 4600 ammattia. Tämä siis koskettaa hyvin monien eurooppalaisten jokapäiväistä elämää. Oli kysymys sitten ammattilaisista tai niistä ihmisistä, jotka nauttivat ammattilaisten palveluista. Eli tässä tilannekatsaus tähän täytäntöönpanoon liittyen. Sitten seuraavaksi haluaisin puhua tästä käynnissä olevasta arviointityöstä. Tämä on prosessi, jossa on mukana monta eri toimijaa me olemme käynnistäneet direktiivin arviointikierroksen viime maaliskuussa ja se sai osakseen suurta mielenkiintoa myös jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot ovat osallistuneet tähän arviointiin ja monet teistäkin kiinnittivät meidän huomiotamme ongelmakohtiin, jotka liittyvät tähän tekstiin ja sen täytäntöönpanoon. Sain 25 kirjallista tai suullista kysymystä parlamentin jäseniltä joka viikko olen vierailut jossakin eurooppalaisessa pääkaupungissa. Viime viikolla olin Varsovassa, olen käynyt Slovakiassa, Itävallassa, Portugalissa ja jatkan tätä kierrosta Eli suoritan sitä työtä, jota kuulemistilaisuudessani eh, vaaditte. Eli joka viikko järjestän workshop-työryhmän, jossa saatetaan yhteen paikalliset eh, ja kansalliset viranomaiset, joiden vastuulla on sisämarkkinoiden täytäntöönpano paikallisella tasolla, mukaan lukien tämä ammattipätevyyksien tunnustamisdirektiivi. Ja saman päivän aikana sitten siis torstaina vierailin eh, kansallisissa parlamenteissa Eli olen osan teistäkin jo tavannut. toisin sanoen törmään kansallisten parlamentin edustajienkin kysymyksiin Euroopan parlamentin jäsenten kysymysten lisäksi. IMKO on järjestänyt kaksi kuulemistilaisuutta ammatti-ihmisten kanssa näistä asioista ja toimivaltaiset viranomaiset myöskin ovat keskustelussa mukana. Tiedän, että teillä on ollut mahdollisuus kuunnella herra Fortyitä ja herra Heiseliä liittyen tiettyihin lääketieteen ammatteihin. Ja haluaisin todellakin kiittää heitä heidän sitoumuksestaan ja osallistumisestaan tähän työhön he ovat myöskin antaneet omat ammattikokemuksensa tämän direktiivin toimivuudesta ja tämä kaikki on hyvin arvokasta materiaalia Euroopan unionin komissiolle. Tämä kaikki julkistettiin 21. lokakuuta. Tänään me haluaisimme tietää, mitä ammattijärjestöt ja kansalaiset, miten he ja ne arvioivat tämän direktiivin toimivuutta. Ja me tulemme tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen käynnistämään laajan kuulemisen ennen tämän vuoden loppua. Jo tässä vaiheessa voin yrittää hahmotella teidän kanssanne tiettyjä mahdollisuuksia, joilla tätä voitaisiin parantaa ja joiden kautta voisimme mennä kauemmas. Kolme mahdollisuutta. Ensinnäkin suurempi yksinkertaistaminen, toiseksi parempi olemassa olevien sääntöjen huomioon ottaminen ja sitten hyvin oma-aloitteinen yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Ensinnäkin tämä yksinkertaistaminen. Menettelyt jäsenvaltioissa ovat hyvin usein pitkiä, miten tämä nyt sanoisin, byrokraattisia. Ne eivät ole läpinäkyviä. Pätevyyksien tunnustaminen, se aika lailla jatkuvalla tavalla, se edustaa 20 prosenttia niistä tapauksista, joita Solvit-järjestelmässä ratkaistaan. Aina kun vierailen pääkaupungissa, niin pyydän tavata tämän Solvit-tiimin. Ja tietyissä pääkaupungissa nämä tiimit ovat erittäin hyviä ja 20 prosenttia Solvitin käsittelemistä tapauksista liittyvät eh, siihen, että hyvin byrokraattisella monimutkaisella tavalla on täytäntöön pantu tätä ammattipätevyysdirektiiviä. Eli meillä on mahdollisuus yksinkertaistaa ja aivan erityisesti mitä tulee väliaikaiseen liikkuvuuteen. Direktiivi vuodelta 2005 sen kunnianhimona oli edesauttaa väliaikaista palvelun tarjoamista ja siinä sieltä löytyy säännöksiä tähän liittyen. Jäsenvaltiot pyysivät kiinnostuneilta ammatinharjoittajilta vain tällaista ennakkoilmoitusta jäsenvaltiot kuitenkin täytäntöönpanivat tätä hyvin vastahakoisesti ja asetettiin poikkeus poikkeuksen jälkeen ja täten asetettiin lisää vaatimuksia siinä määrin, että tämä yksinkertaistettu menetelmä menetti merkityksensä. Yksinkertaistamisessa täytyy myöskin olla kysymys sähköisestä yksinkertaistamisesta. Tänä päivänä monet viranomaiset pyytävät alkuperäisiä oikeaksi todistettuja todistuksia ja täten rajoitetaan tällaista online-mahdollisuuksia. Ja tässä yhteismarkkinalainsäädännössä, jonka me esittelemme huomenna Roa Kreusin kanssa, niin me tulemme puhumaan sähköisestä allekirjoituksesta ja mitä tulee ammattipätevyyksien yksinkertaistamiseen, niin tässäkin voitaisiin käyttää näitä sähköisiä keinoja paremmin hyväksi. Toinen mahdollinen edistyskeino olisi se, että hieman päivittäisimme olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka liittyy pätevyyksiin. Automaattinen tunnustumisjärjestelmä, joka koskee tiettyjä ammatteja, esimerkiksi arkkitehtejä, lääketieteen ammattilaisia, tämä on ollut menestys. Tämän sanon teidän alaisuudessanne. Tämä järjestelmä, sitä tukevat sekä itse ammatin harjoittajat, koska se on heidän etuinsa mukaista, mutta myöskin toimivaltaiset viranomaiset tukevat tätä. Ja tämä on huomattava seikka. Kuuden jäsenmaan Euroopassa toiminut mm, automaattinen tunnustaminen, se toimii nyt 27 maan Euroopan unionissa. On kulunut kauan aikaa siitä, kun tämä järjestelmä otettiin käyttöön ja on varmaankin tarpeellista päivittää näitä vähemmäiskoulutusehtoja, jotka joskus juontavat juurensa monen vuosikymmenen taakse. Tämä tulee olemaan monimutkainen tehtävä, sen tiedän, mutta on välttämätöntä, että tästä pidetään kiinni. Suurimmassa osassa ammatteja pätevyyksien tunnustaminen ei ole automaattista, vaan se perustuu siihen, että verrataan näitä pätevyyksiä ja todistuksia tapaus tapaukselta miten verrataan eri maissa saatuja tutkintoja. No se ei ole suinkaan helppoa, eikä erityisestikään kun otetaan huomioon se, että koulutusjärjestelmät ovat suuressa myllerryksessä. Tässä tulee mieleen Bolonian prosessi yliopistoja koskien. Me tarvitsemme siis tutkimusta siitä, miten nämä uudistukset voivat helpottaa pätevyyksien tunnustamisesta, tunnustamista. Ja kolmanneksi sitten yhteistyö, aktiivinen yhteistyö. Muistan moniakin kysymyksiä, joita Euroopan parlamentin jäsenet ovat esittäneet ja jotka liittyvät lääkäreihin, jotka harjoittavat ammattiaan laittomasti voivatko he nauttia vapaasta liikkumisesta, vaikka heillä ei enää alkuperämaassaan olekaan oikeus harjoittaa ammattia? No vastaus on tietenkin ei. Jos lääkäri on saanut toimintakielon Espanjassa ja siirtyy harjoittamaan ammattiaan Iso-Britanniaan, no tästä on kirjoitettu kilometritolkulla ihan viime päivinä. Tämä on tapaus, joka tuo päivänvaloon sen, kuinka tärkeää on saada aikaan oma-aloitteellista yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten välillä ja aivan erityisesti mitä tulee terveyden alalla toimiviin henkilöihin. meillä tulisi olla tällainen varoitusjärjestelmä. Sen tulisi olla yksi tie, jota meidän tulisi seurata. Eli kaikki nämä lyhyet kommenttini, niin haluaisin näistä ryhtyä ottamaan opiksi. Nämä arviot, joka on nyt käynnistetty, ja joka tulee yksinkertaistamaan menettelyjä. Sen kautta me voimme modernisoida tätä direktiiviä ja toivon, että syksyllä 2009 voin esitellä teille vihreän kirjan ja vuonna 2012 sitten lainsäädäntöehdotuksen, joka menee tähän suuntaan. Me tulemme tarkastelemaan näitä eri problematiikkoja, jotta on tullut arvioinnissa esille – ja jos sallitte, niin haluaisin sanoa, että kuten muissakin aiheissa, niin tässäkin aiheessa me tulemme pitämään huolen siitä, että tässä puhutaan todellisista asioista ja että nämä asiat saavuttavat myöskin Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit, ammatinharjoittajat ja kansalaiset. Haluan sanoa teille, että tässä aiheessa kuuleminen on usein siis huomenna me järjestämme yhteismarkkinalainsäädännöstä julkisen keskustelun ja jokaiselle kansalliselle parlamentille tulee teidän kielellänne esittämään kysymyksiä. Nämä kaikki tullaan kääntämään kaikille kielille ja minun sydäntäni lähellä on se, että todellakin kuuntelen tarkasti sitä, mitä julkisessa keskustelussa liikkuu. Olen myöskin henkilökohtaisesti kovin herkistynyt kuluttajien ja potilaiden huolenaiheille. Liikkuvuus lääketieteen ammatinharjoittajien keskuudessa. Tämä on asia, josta hyvin usein on keskusteltu Euroopan parlamentissakin. Hiljattain Isossa Britanniassa käytiin keskustelua kielivaatimuksista, joita asetetaan ammatinharjoittamiselle. harjoittamiselle. Ja ammatinharjoittajalla täytyisi olla riittävä kielitaito, jotta voi ammattiaan harjoittaa ja jäsenvaltio voi valvoa tätä kielitaitoa. Ja tästä todellakin odotan, että jäsenvaltiot käyttävät hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita direktiivistä tälläkin hetkellä löytyy. Toinen huomio, joka liittyy tähän samaan asiaan, meidän ei tule unohtaa sitä, että direktiivi ei koske ainoastaan lääketieteen ammattilaisia, vaan paljon muitakin ammattikuntia pätevyydet, jotka liittyvät miljoonien kansalaisten ammatteihin, jotka ovat säänneltyjä. Tänä päivänä meillä on noin 30 000 ammattiharjoittajia, jotka hakevat pätevyydelleen tunnustusta toisessa jäsenmaassa ja on tuhansia muita, joita tällainen mahdollisuus kiinnostaisi. Me emme vielä tiedä, kuinka moni väliaikaisesti siirtyy maasta toiseen, mutta tässä on kysymys avaindirektiivistä ei ainoastaan kansalaisten, vaan myöskin markkinoiden ja talouksiemme kannalta. Ja jos me teemme tässä laadukasta työtä, niin silloin 16 miljoonalla voisimme eh, lisätä näiden henkilöiden määrää. Ja tähän huutoon vastaaminen tulee olemaan hankalaa, kun otamme huomioon sen, mikä meidän ikärakenteemme kehitys on aktiivisessa työikäisessä väestössä. Eli meidän täytyy valmistautua paljon aktiivisempaan liikkuvuuteen tulevaisuudessa ja olisi talouden etujen mukaista puolin ja toisin, siis rajan puolin ja toisin Euroopan unionin sisällä houkutella näitä päteviä työntekijöitä puoleemme. Eli minun mielestäni tämän direktiivin ei tulisi toimia jarruna tällaiselle kehitykselle, vaan sen tulisi olla avaintekijä, jolla me voimme vastata näihin taloudellisiin ja väestöön liittyviin haasteisiin. No tietenkin nämä haasteet ovat huomattavia ja äsken jo sanoin, että koulutusjärjestelmässä on tapahtunut paljonkin viime vuosina jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja ennen kuin päätän puheenvuoron, niin haluaisin ottaa esiin hyvin konkreettisen projektin, jota monet teistä ovat tukeneet, eli tämä ammattikorttiprojekti. Mekin otamme tämän eurooppalaisen ammattikortin, otamme sen esille siinä huomisessa yhteismarkkinalainsäädäntö tiedonannossammekin. Tämä ammattikortti se voi ammatti ammatilta tuoda mukanaan todellista lisäarvoa sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseksi. Ammattien kannalta se voi helpottaa ammattikuntien liikkuvuutta tietyissä tapauksissa se voi toimia pohjana ammatin harjoittamiselle toisessa maassa ja täten se korvaisi tiettyjä hyvin byrokraattisia vaatimuksia siitä, että täytyy tuottaa kaiken näköisiä asiakirjoja Meidän ei tule siis asettaa byrokraattisia välineitä ammatinharjoittajalle ja jotta tällainen kortti olisi houkutteleva, niin me, siitä täytyy löytyä tiettyjä etuja ja sen täytyy olla vapaaehtoinen. Siitä olisi hyötyä myöskin toimivaltaisille viranomaisille, jos se mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset nopeasti saavat luotettavaa tietoa kyseenomaista henkilöstä. Tämän kortin pääasiallinen etu olisi se, että se helpottaisi suhteita ammatti-ihmisen, oli kysymys mistä ammatista tahansa, tämän ihmisen ja sitten hallintoviranomaisten välillä jollakin alueella siinä maassa, johon henkilö menee töitä tekemään, koska viranomaisella olisi välitön pääsy tietoihin koskien tätä henkilöä kortti voitaisiin yhdistää tietokantaan, joka olisi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten eh, käytettävissä. Ehkä tämä IMI-järjestelmä voisi olla hyvä lähtökohta. Se voi myöskin eh, hyödyttää kuluttajia ja palvelujen käyttäjiä tai työnantajia, koska he saisivat vakuutuksen siitä, että ammatinharjoittaja on pätevä harjoittamaan ammattiaan. Hyvät naiset ja herrat, minun palveluyksikkömme parhaillaan tarkastelevat sitä, miten tällainen ammattikortti tai ammattikortit voisivat käytännössä toimia heti kun tämä tutkintatyö on viety päätökseen, ja haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat tässä työssä mukana. Osa teistäkin on tässä mukana, eli kun tämä tutkintatyö on viety päätökseen, niin sen jälkeen me ryhdymme vuoropuheluun ammattien kanssa ja lähdemme liikkeelle niistä ammattikunnista, jotka ovat jo ilmoittaneet meille olevansa valmiita työstämään tätä asiaa. Eli tässä rouva puheenjohtaja se, mitä tällä haavaa voin tästä teille sanoa. Ja yhteenvedonomaisesti voisin toistaa tietyt kohdat, jotta ne jäävät teidän mieliinne selvästi. Eli ensimmäiset tulokset arvioinnista osoittavat, ovat tuoneet ilmi sen, että täytyy direktiiviä päivittää. Toiseksi tänä päivänä Tulen vastaisuudessakin kuuntelemaan niitä, jotka haluavat pohdiskella tätä modernisointityötä, kuten olen tähän mennessäkin tehnyt. Ja kolmanneksi tämä modernisointi, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tähän liittyy, tässä on kyseessä suuret panokset, nämä neljä ammattikuntaa, jotka on mainittu. Ne ovat työväline, jota meidän tulisi edistää tulevina vuosina yhteistyössä näiden ammattikuntien kautta vapaaehtoisuuteen perustuen Eli meidän täytyy siirtyä ajatusten tasolla konkreettisiin toimiin. Ja sitten suunnitelmissa on ensi vuonna vihreä kirja ja sitten vuonna 2012 vaikutusarvioinnin perusteella me teemme ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia. Eli tässä se, mitä voin tästä aiheesta sanoa ja antaa teille ajatuksen aihetta. Ja olen todella iloinen, että olette omistaneet kokonaisen puoli päivää tälle aiheelle kansallisten parlamenttien kanssa ja keskustelleet siitä, miten tätä direktiiviä on täytäntöön pantu ja haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Hyvin lyhyesti, herra komission, ja sen tiedän, että aika on kortilla. Haluaisin sisämarkkinavaliokunnan nimissä ja tietenkin kaikkien niiden nimissä, jotka tulivat tänne paikan päälle keskustelemaan kanssamme. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle ja olitte saatavissa ja tästä katsauksesta, jonka teitte. Te tiedätte, kuinka kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja tämän direktiivin tarkistamisesta ja se on täysin välttämätöntä sisämarkkinoiden dynamiikan ja kasvun kannalta ja myöskin kaikkien kansalaisten turvallisuuden ja ammatinharjoittajien turvallisuuden kannalta. Sanoin tämän, tämän kokouksen alussa. On hyvin tärkeää, että nyt kun me elämme talouskriisin kourissa, meidän täytyy löytää dynamiikkaa ja on tärkeää antaa nuorille toiveita siitä, että eh, heidän ammatillinen menestyksensä on osittain kiinni myöskin oleskelusta ulkomailla keskustelussa. Me kävimme siis hyvin hedelmällisen keskustelun ja toimitan nämä teille ennen kuin lähden ja luen tässä teille neljä tärkeää avainkohtaa. Tietenkin liikkuvuus on perustavaa laatua oleva perusasia, mutta meidän täytyy miettiä tämän liikkuvuuden ehtoja sekä nuoriin liittyen silloin, kun he haluavat pätevyyksiä kuten myöskin sitten tunnustettujen ammattikuntien kohdalla, jotka haluavat ehkä jatkokoulutusta näissä asioissa. No tässä puhuttiin riskeistä ja tilastotiedosta, jotka ovat hyvin epämääräisiä. Tätä tulisi syventää. Tietenkin kielikoulutuskysymys tuli usein otteeseen esiin me puhuimme myöskin näistä väliaikaisista palvelun tarjoamisista. Se on sisämarkkinoiden kannalta täysin olennainen kysymys ja tässä me hieman syvensimme tätä pohdintaamme kansallisten parlamenttien avulla. Mitä tulee pätevyyksien tunnustamiseen, niin me löysimme uuden keinon yksinkertaistamisen suhteen. Toisin sanoen, miksi ei voitaisi harkita tällaista riippumatonta lautakuntaa, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun luodaan tällainen kortti. Eli olisi riippumaton lautakunta, jo, johon ei liittyisi epäilyksen häivääkään ja joka olisi tunnustettu, jotta sitten tästä saataisiin eurooppalaista lisäarvoa. Ja sitten me esitimme kysymyksen koulutuksiin liittyen ja koulutuksen harmonisointiin liittyen. Te puhuitte Bolonian prosessista, me puhuimme myöskin sen rajoituksista. Ja yksi kysymys jäi mieleen, eli nämä online-koulutukset, internetissä tarjottavat koulutukset, miten niitä voitaisiin harmonisoida eurooppalaisella tasolla. Ja tietenkin me puhuimme pitkään tästä eurooppalaista ammattikortista. Me tiedämme, että tietyissä ammattikunnissa tämän, tämän kanssa on menty eteenpäin jo nopeastikin ja toivon mukaan tämä saadaan aikaiseksi tulevina vuosina, mutta millä ehdoin, miten me varmistamme tietojen, tietoturvan, oli kysymys kuluttajista, kansalaisista tai viranomaisista ja kuitenkin haluamme pitää kiinni oma-aloittuisuudesta. Pidämme mielessä tämän esimerkin, jonka tekin annoitte, eli lääkäri, joka saa toimintakielon omassa maassaan ja lähtee sitten harjoittamaan toiseen maahan. Se tilanne on täysin katastrofaalinen. Eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tästä tuli esille. Tämä keskustelu oli rikasta ja tärkeää. Haluaisin todellakin kiittää neuvostoa, komissiota ja kansallisia parlamentteja, koska tässä me olemme Lissabonin sopimuksen sydämessä ja me tässä tässä valiokunnassa olemme yhteistyössä komission kanssa järjestäneet tämän tilaisuuden ja teidän osallist- myötäosallistumiseltanne ja sitten vielä komission jäsen tuli tänne paikalle johtopäätöksiä vasten, eli voitte kyllä luottaa meihin näissä asioissa. Rouva puheenjohtaja, minä puhuin jo pitkään ja te itsekin olette puhuneet paljon ja saaneet huomiota osaksenne. Minä uskon liikkuvuuteen, kunhan se toteutuu tiettyjä sääntöjä, tiettyä varovaisuusperiaatetta noudattaen, kuten itsekin sanoitte. Minä uskon, että kilpailukyvyn haaste, se on tärkeä käsite ja siinä ei ole kysymys ainoastaan yrityksistä me voisimme puhua kollektiivisesta ja jopa yksilökohtaisesta kilpailukyvystä. unioni alueiden ja maiden ja kuntien rajojen ylitse meillä on mahdollisuus jokaiselle kansalaiselle olla kilpailukykyinen. Meillä on väline näiden ammattipätevyyksien kautta ja direktiivi voi entisestään helpottaa tätä hallinnoitua liikkuvuutta. Eli tässä hengessä tämä, haluaisin puhua tästä kollektiivisesta kilpailukyvystä ja tämä valtaisa haaste, joka meillä on edessämme ja jonka tarkoituksena on luoda nämä yhtenäismarkkinat. Ihmiset haluavat, että he saavat siitä jotakin irti. No minä olen poliitikko ja niin on moni teistäkin. Ja kysymys, joka minulla aina tulee mieleeni, niin on se kysymys, jonka kansalaiset esittävät itselleen, kansalaiset tai pk-yritykset. Eli mitä minä saan irti Euroopasta? mitä se minulle antaa, nämä suuret eurooppalaiset markkinat. Ja haluaisin, että me voisimme vastata tähän kysymykseen. Voisimme vastata, että minä sain siitä jotakin. Sain suojaa, avoimuutta, työtä, uusia markkinoita, kulutukseni helpottui. Eli tämä on se vastaus, jonka me haluaisimme tarjota tämän yhteismarkkinalain kautta, jonka tarkoituksena on lähivuosina saada nämä suuret markkinat toimimaan paremmin eurooppalaisen talouden pohjana. Ja jos tämä pohja toimii paremmin, niin kaikki se, minkä me sen päälle rakennamme, niin sekin toimii paremmin. Eli yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä, yhteistyö kansallisen paikallisen tason välillä, Eurooppa 2020 strategia. No otetaanpa konkreettinen esimerkki, jolle omistan paljonkin energiastani näinä päivinä. Kollegani McQueen, joka tutkii työstää tutkimusta. Eurooppa 2020 strategiassa siellä puhutaan innovaatio- ja tutkimusstrategiasta. Tässä prioriteetissa ja strategiassa hän on käyttänyt eurooppalaista patenttia hyväkseen. Ja minä myöskin työstän tätä patenttikysymystä, koska se kuuluu minun salkkuuni. Eli me haluaisimme saada tämän patentin liikkeelle, koska se maksaa Euroopassa 20 kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Eli me haluamme tuoda tämän patenttisuojan kohtuulliselle taloudelliselle tasolle. Ja jos sisämarkkinat toimivat patentin ansiosta paremmin, niin kaikki nämä innovaatio- ja tutkimusstrategiatkin toimivat paremmin. Ja voisin löytää monia samanlaisia esimerkkejä. Eli haluaisin kiittää teitä hyvät naiset ja herrat teidän monimuotoisuudessanne ja sitoumuksistanne siitä osallistumista tässä suuressa eurooppalaisessa keskustelussa, joka huomenna käynnistetään ja joka tulee kestämään kolme neljä kuukautta ja joka keskittyy yhteismarkkinoihin. Kertokaa meille, onko nämä 50 ehdotusta liikaa, liian vähän, puuttuuko sieltä jotakin, onko teillä muita ajatuksia, joilla sisämarkkinat saataisiin palvelemaan paremmin kansalaisia, kuluttajia ja pk-yrityksiä. Eli tulen kyllä kuuntelemaan teidän ehdotuksianne hyvin tarkalla korvalla. Kiitos. Kiitokset komission jäsenelle. Me olemme tästä visiosta samaa mieltä, koska jos lähipäivinä, lähivuosina meidän ansiostamme ja tämän käymämme dialogin ansiosta sisämarkkinat voisivat toimia todellisena yhteisenä eurooppalaisen kansalaisuuden tienä, niin silloin me olisimme voittaneet tämän vedon ja haasteen. No me tiedämme, että siihen menee pari vuotta, mutta jos tästä näistä markkinoista tulisi eurooppalaisen, eurooppalaisuuden perusta, jossa kaikki eurooppalaiset voisivat olla mukana, perustajaisät mukaan lukien, niin silloin meidän ei ehkä tarvitsisi kokoontua tällaisiin. No tietenkin meidän täytyy aina vastaisuudessakin kokoontua. Haluaisin kiittää erityisesti niitä, jotka tulivat kaukaakin tänne keskustelemaan kanssamme. Ja haluaisin kiittää luonnollisestikin asiantuntijoita, jotka ovat kuukausi, jopa vuosikaupalla tutkineet näitä asioita, jotka liittyvät eurooppalaiseen kansalaisuuteen. Ja haluaisin myöskin kiittää kollegoja, jotka ovat istuneet täällä koko iltapäivän kuunnelleet nukahtamatta Eli kiitokset kaikille. Tämä tie on pitkä, mutta me tulemme kulkemaan tätä tietä yhdessä kaikkien kansalaisten etujen mukaisesti yhteistyössä komission ja neuvoston ja kansallisten parlamenttien kanssa. Ja te tulette löytämään itsenne näiden samojen kysymysten äärestä ja voitte kertoa siellä sitten, että me teemme Lissabonin sopimuksen puitteissa yhdessä työstämme tätä suurta haastetta. Kiitos.